Hyvää huomenta, jotta emme haskaa enemmän aikaa, niin avaan kokouksen. Aivan ensimmäiseksi voimmeko hyväksyä pöytäkirjat kokouksesta, joka pidettiin 25. tammikuuta. Varmaankin näin on, eli pöytäkirjat voidaan hyväksyä. Ja sitten kohta kolme joka toivon mukaan ei muotoudu liian tylsäksi puheenjohtajan ilmoituksiksi. Yritän esittää asiani lyhyesti, mutta pyrin kertomaan teille tietyistä tapahtumista, jotka ovat käynnissä parhaillaan. Aivan ensimmäiseksi haluaisin sanoa muutaman asian siitä, miten asiat ulkosuhdehallinnon suhteen etenevät. Kuten tiedätte, paronitar Ashton on nyt tehnyt muodollisen ehdotuksen Euroopan parlamentin puolesta esittelijämme Verhofstadt ja Brok ovat ilmaisseet tyytymättömyytensä mitä tulee Euroopan parlamentin huolenaiheiden huomioon ottamiseen. Eli he ovat sitä mieltä, että parlamentin huolenaiheita ei ole tässä ehdotuksessa otettu riittävässä mitassa huomioon. Eli keskusteluja tullaan jatkamaan ulkoasioiden valiokunnassa ja perussopimusvaliokunnassa. Ja me myös meidän valiokunnassamme tulemme tarkastelemaan tätä asiaa tulevassa kokouksessamme. Haluaisin kertoa myöskin kahdesta positiivisesta kehityksestä. Ensinnäkin herra Brok ja Verhofstad asiakirjassa, jota he levittävät siellä, on otettu huomioon se, että ihmisoikeuksille tulisi antaa tärkeä sija tässä ulkosuhdehallinnossa ja että tätä tulisi painottaa. Toiseksi korkea edustaja Ashton kuulemisessa kokouksessa, joka pidettiin ulkoasianvaliokunnassa 23. maaliskuuta, hän viittasi siihen, että täytyy tarkastella ihmisoikeusdialogien tehokkuutta ja tuloksia. Ja tämä on sellainen asia, jota meidän täytyy tarkkaan tarkastella, koska meidänkin keskuudessamme ollaan oltu tyytymättömiä näistä saavutetuista tuloksista. Ja toivon mukaan me voimme palata. But also as a horizontal subject. Nämä ihmisoikeuskeskustelut ovat erittäin tärkeä osa EUn ihmisoikeuspolitiikkaa. Ja sitten muutama sana Kiinasta ei niinkään sisällöllisesti tällä kertaa, vaan ennemminkin me olemme puoltaneet päätöksenteon läpinäkyvyyttä aina täällä EU:ssa ja tästä syystä haluaisin mainita sen, että en ole onnistunut vakuuttamaan neuvostoa siitä, että laajennettu työvaliokunnan kokous aliovaliokunnassamme voisi tarkastella ja keskustella tutkimuksesta, joka on valmistettu, valmisteltu kohomia varten, ja siinä on kysymys nimenomaan EUn ja Kiinan välisestä ihmisoikeusvuoropuhelusta. Arno-komissiosta ja jonka neuvostosta ovat kuitenkin tarjoutuneet järjestämään tällaisen luottamuksellisen kokouksen aiheesta, liittyen tähän tutkimukseen, mutta ilman tätä asiakirjaa, eli meille ei ole edes annettu lupausta siitä, että me saisimme tarkastella tätä asiakirjaa. Ja minun mielestäni tämä on todella huono tilanne, emmekä voi siihen tyytyä. Enkä edes mainitsekaan tämän asiakirjan julkisesta luonteesta. Puhun ainoastaan asiasta vastaavan parlamentin valiokunnan oikeudesta tulla informoiduksi tällaisista strategia-asiakirjoista. Eli me jatkamme keskustelua korkean edustajan kanssa – Tein itse päätöksen siitä, että tällaista suullista keskustelua ei järjestetä, koska tämä ei ole sopivaa suhteessa meidän aliovaliokuntaan, mutta olen kirjoittanut korkealle edustajalle ja sanonut, että laajennetulle työvaliokunnalle tulisi antaa mahdollisuus tarkastella luottamuksellisesti. Eli koko tämä asia, joka liittyy kohomin eli neuvoston ihmisoikeustyöryhmän asiakirjojen saatavuuteen, tämä on, koko prosessi on liian salaista ja tästä täytyy keskustella laajemmin sitten, kun tämä ulkosuhdehallinto on perustettu. Minä tulen ottamaan tämän asian puheeksi, kun minut kutsutaan osallistumaan Kohomin kokoukseen 5. toukokuuta ja tulen tekemään meidän kantamme selväksi tässä asiassa. Me siis vaadimme sitä, että meille annetaan etuoikeutettu saatavuus tällaisiin dokumentteihin. Toivon mukaan olette tästä kanssani samaa mieltä. Ja sitten vielä muutama sana Kiinasta. Parlamentti parlamentti on maininnut Gao Chishengin ihmisoikeusasiaajan tapauksen. Herra Gao on ollut kadoksissa jo yli vuoden. Poliisi pidätti hänet noin vuosi sitten, mutta nyt meille on kerrottu, että hän on puhunut länsitoimittajille 28. maaliskuuta ja hän on itse sanonut, että hän asuu lähellä Vutain vuoristoa, se on tällainen buddhalaisuuden alue. Mutta kun hän katosi, niin kansainvälinen yhteisö huolestui. Yhdysvallat, Iso-Britannia ja EU vaativat sitä, että Kiinan tulisi tutkia tämä katoamistapaus, mutta nyt hän ilmeisesti on elossa ja hän on ilmeisesti puhunut perheensäkin kanssa, mutta edelleen hänen tilanteensa liittyy monia kysymyksiä. Eli me olemme varmistaneet sen, että Euroopan parlamentin puhemies tulee kirjoittamaan Kiinan viranomaisille ja vaatii sitä, että kansainvälisen yhteisön edustajat pääsevät tapaamaan ja että valtuuskunta sitten, joka lähtee Pekingiin, voisi olla yhteydessä Gaon, koska hän on todellakin huomattava ihmisoikeuksien puolustaja, ihmisoikeusjuristi. Sitten vielä muutama sana Venäjästä. Me olemme kiinnittäneet huomiota näihin mielenosoituksiin Moskovassa. Niitä järjestetään aina, kun kuukaudessa on 31. päivä ja maaliskuussahan sellainen oli. Ja näiden, mielen, näiden mielenosoitusten tarkoituksena on protestoida tätä, tämän artiklan 31 kohtelua vastaan. Siinähän on kysymys järjestäytymisoikeuksista. Me tiedämme, että 29. maaliskuuta Moskovan metrossa tapahtui terroristihyökkäys ja näitä me emme tietenkään hyväksy. Ne ovat täysin hyväksymättömiä ja niillä niillä rikotaan oikeutta elämään. Terrorismia me emme voi hyväksyä millään muotoa ja se täytyy tuomita ja se onkin tuomittu. Venäjän demokraattinen oppositiokin on nämä iskut tuominneet. Saharovin palkinnon saaja Rova Alekseeva päätti, että hän ei tule osallistumaan näihin kuukausittaisiin mielenosoituksiin näissä olosuhteissa, kun koko maa oli suruaikaa viettämässä. Hän päätti sen sijaan osallistua muistotilaisuuteen, joka järjestettiin metrossa – mutta me saimme huonoja uutisia, koska ilmeisesti humaltunut henkilö hyökkäsi hänen kimppuunsa. No, meille nyt kerrottiin, että tämä henkilö oli humaltunut ja näin viranomaiset meille kertovat ja me tiedämme, että rouva Alekseeva on kunnossa. Olemme lähettäneet hänelle tuen osoituksemme. Ja sitten vielä yksi kommentti Venäjään liittyen. Jeffrey Harris, hän edusti alivaliokuntaamme tapahtumassa, joka järjestettiin 24. maaliskuuta. Tilaisuuden järjesti Euroopan unionin komissio edustustossamme Moskovassa ja tarkoituksena oli keskustella ihmisoikeuksien puolustajista. Minut kutsuttiin puhujaksi, mutta valitettavasti en päässyt paikalle, mutta lähetin viestin, jonka sitten Jeffrey luki siellä kokouksessa ja haluaisin vain kertoa, teille siitä, että kansalaisjärjestöt, jotka olivat Moskovan kokouksessa läsnä, esittivät kysymyksiä siitä, miten komissio ja edustusto aikoo soveltaa tätä paikallista strategiaa ihmisoikeuksien puolustajien suhteen. Eli tätäkin asiaa täytyy tarkastella, koska ongelmia on ollut. Ja sitten vielä haluaisin kertoa teille, että eilen illalla sain huonoja uutisia Ingushetiasta, jossa huomattava tärkeä ihmisoikeustoimittaja ja ihmisoikeuksien puolustaja Makome Hasbied, joka keskusteli kanssamme syyskuussa. Hän on vaarallisessa tilanteessa. Viranomaiset etsivät häntä. Hän on siis riippumaton journalisti, joka vapaasti raportoi Ingusetian tapahtumista. Hän on viettänyt jonkin aikaa ulkomailla, mutta nyt hän on Ingushetiassa paikalla – ja myöskin hänen kolmea, kolmea veljensä koskee pidättämismääräys ja heitä syytetään väkivaltaisuudesta viranomaisia kohtaan. Ja lähetin eilen Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaliokunnan puheenjohtajalle Hammarsbergille viestin siitä, että tämän henkilön perhettä täytyy välittömästi ryhtyä suojelemaan ja hänen asianajajansa Musaf Biev on todellakin vakuuttanut meille, että hän on todellakin aito ihmisoikeuspuolustaja, jota Euroopan unionin tulisi puolustaa. Sitten vielä valko -Venäjä. Herra Protasiewicz, hän on yhteisparlamentaarisen valko valiokunnan puheenjohtaja. Hän on julkistanut lausunnon sellaisia kuin Euroopan neuvosto ja e etyjärjestöt julkaisevat ja nämä liittyvät teloituksiin, joita valko on tapahtunut. Itse tuin tätä julkilausumaa sen julkaisua seuraavana päivänä ja me varmaankin kaikki olemme samaa mieltä siitä, että kuolemanrangaistuksen käyttö valko varjostaa poliittisen dialogin aikaansaamista. saamista. Ja sitten vielä muutama sana tulevasta kokouksestamme. 28. huhtikuuta 11-12.30 kansalaisvapauksien valiokunta ja meidän valiokuntamme me järjestämme YK ihmisoikeus asian valtuutetun kanssa kokouksen, jossa aiomme keskustella pakolaisten oikeuksista, vapaaehtoisista palautuksista ja niin edelleen. Eli tämä kokous pidetään 28. huhtikuuta. Ja sitten muutama sana vielä Kolumbiasta. Me järjestämme yhteiskokouksen Andean maiden valtuuskunnan kanssa 27. huhtikuuta kello 15. Ja tiedän, että monet alivaliokunnan jäsenet ovat aktiivisesti olleet kiinnostuneita Kolumbian ihmisoikeustilanteesta, eli kirjatkaapa tämäkin kalentereihimme. Sitten työohjelmaamme on myöskin suunniteltu näkemysten vaihtoa tässä tässä tapauksessa ja koska valtuuskunta aikoo käydä samantyyppistä keskustelua samana päivänä ja täten ehdotettiin, että järjestetään tällainen yhteiskokous ja minun mielestäni tämä on erinomainen asia, koska tämä on nimenomaan se tapa, jolla meidän tulisi tehdäkin yhteistyötä näiden maakohtaisten valtuuskuntien kanssa, jotta me varmistamme sen, että vierailuilla ja heidän yhteistyöohjelmiinsa nämä ihmisoikeusasiat tulevat mukaan. Tapasin 25. maaliskuuta Tunisian parlamentin jäseniä ja haluaisin jakaa kanssanne yhden huomion, jonka yksi Tunisian parlamentin jäsen teki. Hän kiitti minua siitä, että olen niin maltillinen. En tiedä, tulisiko minun olla huolissani vai imareltu tästä, mutta me kävimme hyvän näkemysten vaihdon ihmisoikeustilanteesta Tunisiassa – ja uskoakseni tämä oli askel eteenpäin suhteissamme, mutta tajuan sen, että minun täytyy olla hieman varovainen. Ja vielä yksi ilmoitusluontoinen asia. Tämä on muodollinen. Ehkä muistatte, että alivaliokunta valmistelee lausuntoa Inta-valiokunnalle – ja tämä liittyy kansainvälisiin kauppasopimuksiin ja niissä sovellettaviin ympäristöstandardeihin ja määräaikatarkistukselle on esitetty ja tämä lausunto tullaan käsittelemään seuraavassa kokouksessamme 26-27. huhtikuuta ja määräaika tarkistukselle on 28. huhtikuuta kello 12, eli kirjatkaa tämäkin kalentereihinne. Tämä on myöskin hyvä esimerkki valtavirtaistamisesta, koska meillä on nyt hyvä mahdollisuus tarkastella tätä ihmisoikeusulottuvuutta näissä kansainvälisissä kauppasopimuksissa nyt, kun antaa meille enemmän toimivaltuuksia sanoa näistä asioista jotakin. Rouva Andrikiene, alivaliokunnan varapuheenjohtaja, hän ei ehtinyt tänä aamuna Vilnassa lentokoneeseensa ja se on huono uutinen meidän kannaltamme, koska me halusimme käydä näkemysten vaihtoaan hänen kanssaan ja sen valtuuskunnan kanssa, joka osallistui eh, Geneven ihmisoikeusneuvoston kokoukseen maaliskuussa. Mutta ehdottaisin, että me lykkäämme tätä näkemysten vaihtoa ja raporttia tästä, tästä matkasta kokoukseen, joka pidetään 26. huhtikuuta, koska ei ole mitään järkeä käydä tätä keskustelua, jos Rova Andri Kien ei ole paikalle. Eli jos voimme näin päättää, niin se olisi hyvä. Kiitoksia. Eli tämä tarkoittaa sitä, että meillä on ehkä enemmän aikaa muiden asioiden käsittelyyn. No niin, toivon mukaan tämä nyt oli kaikki. Vielä yksi ilmoitus joka liittyy tulevaisuuteen. 28. huhtikuuta kello 9 on ehdotus siitä, että meidän tulisi vastaanottaa kutsu ehdotus järjestää yhteiskokous Palestiinan valtuuskunnan kanssa ja tarkastelisimme palestiinalaisvankien tilannetta Israelissa. Voimmeko me hyväksyä tämän kutsun? Hyvä. Ja sitten vielä tiedoksi järjestetään konferenssi Shoa luodein. Tämä on konferenssin nimi ja se järjestetään salissa 5B1 tänään kello 14 ja aiheeseen liittyy myöskin näyttely täällä Euroopan parlamentissa. Tämä vain teille tiedoksi. Eli nyt puheenjohtajan ilmoitukset on saatu päätökseen. En tiedä, haluaako joku muu tehdä muita ilmoitusluontoisia asioita. Jos ei, niin sitten siirrymme kohtaan neljä, joka on mietintö luonnos, jonka aihe on ihmisoikeuksien puolustajien hyväksi, hyväksi toteutettavat EUn toimet. Minä olen esittelijä ja meidän tulisi tarkastella näitä tarkistuksia, joita on jätetty käsiteltäväksi. Määräaikahan oli 16. maaliskuuta kello 12. Haluaisin muistuttaa teitä aikataulusta tästä eteenpäin, eli tänään meidän tulisi toiseen kertaan keskustella tästä mietinnöstä. Tarkistukset mukaan lukien niitä on 117, eli ihmiset ovat olleet hyvin aktiivisia tämän mietinnön suhteen ja haluaisin kiittää teitä tästä. Ja tästä äänestetään ulkoasianvaliokunnassa 27. tai 28. huhtikuuta ja kesäkuussa tulos esitellään täysistunnossa ja olin iloinen nähdessäni, että Rova Ashton itse on pyytänyt lupaa olla läsnä tässä istunnossa. Siellä käydään suuri keskustelu ihmisoikeuksista, siis tässä kesäkuisessa täysistunnossa siellä esitellään EUn vuosittainen ihmisoikeuskertomus samassa tilaisuudessa, eli kirjatkaa tämäkin. Eli haluaisin kiittää teitä näistä tarkistuksista, joita on jätetty tähän mietintöön. 20 niistä olen tehnyt itse, kun olen käynyt laajamittaista näkemysten vaihtoa eri sidosryhmien kanssa, jotka ovat halunneet parantaa tätä mietintöä mukaan lukien ne, jotka osallistuivat tähän tammikuiseen kuulemistilaisuuteen – Eli näyttäisi siltä, että suurin osa tarkistuksista, niiden tarkoituksena on hieman tarkentaa tätä kielellistä asua, eikä suurimmaksi osaksi ole mitään ongelmaa niiden mukaan ottamisessa tähän tekstiin. Tämä on minun mielipiteeni. Mutta haluaisin kuitenkin mainita muutamat tarkistukset aivan erityisesti, sellaiset, jotka minun mielestäni ovat sellaiset, niihin tulisi kiinnittää huomiota. Amendment, 28. Uh, 28 on sellainen, jossa minä korostan välttämättömyyttä käyttää laajempaa määritelmää ihmisoikeuspuolustajille YK julistukseen nojautuen. Tämä on erityisen tärkeää minun mietinnössäni. Joissakin maissa nimittäin on taipumusta rajoittaa määritelmää niin, että voidaan myös rajoittaa heille annettua suojelua. Vetoan siihen, että te ette hyväksy tällaista ihmisoikeuspuolustajan määritelmän kaventamista. Haluaisin 92 tarkistuksesta myös puhua. Siinä mainitaan tarve käyttää valvontatekniikkaa sortohallituksissa. Ja tässä on tehty täytyy mainita myös Nokia Siemens Networkin ja Iranin Telekomin sopimus hiljattain. Olen tavannut Nokian edustajankin keskustellakseni, miten tilannetta voitaisiin kohentaa. Palaan tähän kysymykseen vielä kanssanne, kun me keskustelemme uusista viestimistä ja ihmisoikeuksista mielestäni. Tässä on paljon työsarkaa. Ehkä myös niin, että mukana on alan edustajat. Mainittiin kuitenkin, että meidän täytyy huomioida valvontatekniikka myös tältä osin. Eli tarkistus 92 peräänkuluttaa tätä. Monet omista tarkistuksistani kehittelevät myös pääsyä Eurooppaan hätäviisumien ja turvapaikkojen kautta. Siitä on jo käyty keskusteluakin. Se edellyttää myös seurata toimenpiteitä, suojaa, Kuten näissä tarkistuksissa on todettu, monet kollegat ovat tehneet myös useita tarkistuksia samaan suuntaan. Useimmat käsittääkseni voidaan huomioida. Mainittakoon erityisesti tarkistus Virgialta 108. Siinä halutaan määräaikojen asettamista esityksille turvakylien osalta. Salke on yksi varjoesittelijä, ja hänkin on tehnyt tarkistuksia. Ne ovat hyvin tervetulleita. Ne liittyvät kauppanäkökohtiin, kuten myös uusiin tekniikoihin. 66-67, huomatkaapa ne. Kiitos myös herra Prodille. Te olette yhdessä Rova Koppan kanssa korostaneet tarvetta olla käyttämättä terrorismin vastaisia toimenpiteitä ihmisoikeuspuolustajia kohtaan. 83 tarkistus on erittäin tähdellinen. Eli mietitön luonnoksessani olen toivonut, että olisi erityistoimia haavoittujaryhmiä varten. Olen maininnut ryhmiä, jotka ovat tulleet esille YK on ihmispuolustus erityisraportoijan puheissakin erityisryhmiin puututtiin myös EU-suuntaviivassa vuonna 2008. Moni teistä on halunnut ottaa listalle muitakin, varmasti voin tästä keskustella, niin että olisi jonkinlaisia kriteereitä siitä, miten pitkä tämä luettelo voisi olla. Lopuksi paikallisista strategioista suuntaviivojen täytäntöönpanemiseksi. Tämä koskee myös vuosittaisia kokouksia. Haluaisin korostaa sitä, että Neuvosto on päättänyt sitoumuksista hyvin täsmällisesti ja jokaisella edustustolla on vastuunsa. Siksi näiden pitää olla alueellisia eikä paikallisia, kuten on esitetty. Tämä on erittäin tärkeää huomioida. Muutoin siinä menetetään niiden merkitys ja vesitetään kokonaan hanke. No niin, nyt on hyvä keskustella mietintöluonnosta luonnoksesta 117 tarkistuksen kerran herra Tyrkes, Prodi, Shake ja Tanok ovat varjoesittelijöitä. Sana on vapaa. Well. Totta kai muutkin saavat puhua. Herra Prodi, haluatteko puhua? Thank you, Mrs. President. Eh, grazie, volevo dire. Kiitoksia puheenjohtaja. olen hyvin vaikuttunut tästä tekstistä tässä esitetyssä muodossaan. Myös siitä yleisestä sävystä, joka on tarkistuksissa. Teksti puuttuu hyvin keskeisiin kysymyksiin, kuten esimerkiksi suojeluun ja niihin henkilöihin, jotka haluavat ihmisoikeuksia puolustaa kaikkialla – Tarkistukset, joita eri poliittiset ryhmät ovat esittäneet, ehkä voisivat myös täydentää rakentavassa hengessä tekstiä. Näin voidaan vielä ehkä parantaa tekstiä. Siinä olen samaa mieltä puheenjohtajan kanssa ja siis esittelijän kanssa siitä työstä, mitä on tehty myös tämän kuvailun osalta. Erityisesti minä haluaisin tähdentää sitä, niin käsittääkseni ehkä voitaisiin ottaa mukaan näiden henkilöiden yleisiin oikeuksiin myös oikeus siihen, että on oikeus luonnonvaroihin. Siksi mielestäni ehkä tässä olisi myös tarkistuksen aihetta, mutta se liittyy laajempiinkin yleisiin puitteisiin, kun ajatellaan jatkoa. Siinä meidän täytyy ottaa huomioon sen, että luonnonvarat ovat rajalliset. Siitä syystä meidän täytyy harjoittaa hyvin laajaa politiikkaa, joka huomioi tämänkin seikan. Näin yhteiskunta, sivilisaatio järjestetään siten, että me pystymme säilyttämään kutakin henkilöä varten tämän oikeuden saada nauttia luonnonvaroista. Kuitenkin keskeisenä on se seikka, että voidaan taata suojelu eri toimijoille, kuten on tärkeää myös se, että meillä on kokonaisvaltainen lähestymistapa tähän teemaan. Teksti puuttuukin näihin seikkoihin ja kiitos tarkistusten, joita kollegat ovat tehneet. Ehkä voidaan vielä vahvistaa näitä näkökohtia. Ehkä voidaan tähdentää vielä paremmin Euroopan parlamentin roolia sellaisena takaajana ja puolestapuhujana, joka tarvitaan näissä ihmisoikeuksissa Lissabonin myötä ihmisoikeudet tulevat myös keskeiseen asemaan, niin voidaan tarttua tilaisuuteen myös ulkopolitiikan korkean edustajan ja hallinnon myöntä. Näin nämä tahot otettakoon mukaan myös siinä, kun jo luodaan puitteita tai kun jo täytäntöönpano paikallisesti Euroopan unionin uutta strategiaa. Unionin edustustoissa voitaisiin taata myös suojelu, kuten te puheenjohtaja, itsekin korostitte tätä, niin tätä täytyy seurata tätä kehitystä. Siis ulkosuhdehallinnossa, joka on syntymässä. Tähän suuntaan täytyy sitä seurata niin, että voidaan suoraan miettiä siinä, miten tätä organisoidaan sekä ihmisoikeuksien suojelua mutta myös ihmisoikeuspuolustajien suojelua ja että annetaan tälle toiminnalle tukea. Sikäli olen samaa mieltä teidän käsitystenne kanssa niin, että kiinnitettäisiin mahdollisimman paljon huomiota näihin seikoihin. Thank you very much, Mr. Prodi. I think we have to check that, um, your... Kiitoksia, herra Prodi. Täytyypä tarkistaa, että teidän kommenttinne oikeudessa luonnonvaroihin myös heijastuu ainakin siinä, että totta kai jotkut ihmisoikeuspuolustajat puolustavat myös oikeutta ympäristöön. Se on moderni oikeus ja täytyy varmistaa, että se myös näkyy. Joskus olen tavannut esimerkiksi alkuperäiskansojen edustajia latinalaisesta Amerikasta tai Etelä-Amerikasta, jotka ovat ongelmissa, koska he puolustavat oikeuksiaan suhteessa kaivosyrityksiin. Ehkä se on yksi esimerkki myös ihmisoikeusaktivismista. Minulle se on myös ihmisoikeustoimintaa. Herra Prodi, kiitokset teille sitten. Herra Kukka. Thank you, Madam Chair. Uh... Kiitos, puheenjohtaja. Tällainen yleinen huomio, jossa ilmaisen tukeni tälle teidän alustavalle puheenvuorollenne. Tämä asia on hyvin arkaluontoinen jo sellaisenaan ja on hyvin tärkeää ottaa vakavasti kaikki nämä tarkistukset, vaikka niissä olisikin kysymys sävyistä, koska jos näin ei ole, niin silloin saatamme joutua vaikeuksiin suhteessa siihen, mistä me olemme huolissamme. Kävin kaikki nämä tarkistukset läpi ja minun mielestäni ne, niissä käsitellään näitä asioita hyvin positiivisesti. Pyritään tekemään tästä mietinnöstä niin selkeää eh, kuin vain mahdollista. 28 ja 92, jotka tekin mainitsitte, minun mielestäni ne ovat hyvin tärkeitä, aivan erityisesti 98, ja meidän tulisi painottaa sitä, että tämä tarkistus menee läpi, koska on todellakin välttämätöntä seurata tämän asian kehitystä ehdottomalla ne tavalla. Eli mikään tarkistuksista ei ole millään muotoa dramaattinen, eivätkä ne sodi sitä vastaan, mitä me pyrimme saavuttamaan. Kiitos. Toistan sen, että vaikutelmani on sama minullakin, että kaikki tarkistukset haluavat kohentaa ihmisoikeuspuolustajien suojelua. Ehkä kaikki tarkistukset eivät ole välttämättä, mutta olen samaa mieltä. Useimmat voidaan huomioida. Rova Schaak ja sitten seuraavaksi Aldesta herra seuraavaksi. Thank you very much, Chair, and uh, I'm also very... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen myöskin saanut rohkaisua näistä tarkistusten suurista määristä. Olen iloinen siitä, että te haluatte vielä parantaa omaa mietintöänne, koska täällä on uusia kehityskulkuja. Kuten sanoitte, uusi tekniikka e, tuo myös e, uusia ratkaisuja. Tämä koskee tietenkin ulkopolitiikkaa yleisemmin ja myös valiokuntamme työntä, työtä. Minä tapasin viime viikolla pakolaisia Itä-Turkissa ja tämä on hyvin tärkeä aihe, mutta tässä on myöskin sellainen mekanismi, jolla voimme ihmisoikeuksien puolustajia ottaa ad hoc perusteella mukaan tähän Euroopan työhön meillä täytyy olla sellaisia mekanismeja, joita voimme eh, käyttää joustavasti ja olemme sitten ja niin, että olemme tietoisia näiden ihmisten tilanteesta, eh, jotka joutuvat eh, tahtomattaan tällaiseen tilanteeseen. Nämä pakolaiset ja toisin ajattelijat kohdistavat toivonsa Eurooppaan. Ja mitä tulee sitten meidän ovien avaamiseen, toi, näille ihmisoikeuksien puolustajille, niin on kyseessä paitsi Eurooppa, myöskin USA yhdessä uskottavuuden kannalta. Se, että informaatioteknologia on käytössä, niin se on täysin välttämätöntä. Yleensähän tällaista IT-teknologiaa on käytetty vakoiluun, ja nyt täytyy hyvin vakavasti suhtautua näihin asioihin ja toimia vastaan tällaista kidutusta ja vangitsemista. Arvostan niitä kommentteja, joita te sanoitte kaupasta ja ihmisoikeuksista niiden yhteydestä meidän täytyy saada nämä politiikat integroitua parhaalla mahdollisella tavalla, koska tällä tavalla me voimme ihmisoikeuksia viedä eteenpäin, mikäli politiikka on kaikkialla siinä, missä teemme. No minä en nyt käy näitä tarkistuksia kaikkia läpi, mutta nämä olivat yleiset kommenttini ja kiitän teitä tästä. Kiitoksia kovasti. Sananen näistä ad hoc mekanismeista, ihmisoikeuspuolustajien hyväksi. Tähän voidaan tuoda EU. Totta kai monet näkökohdat liittyvät myös meidän demokratisoitus- ja ihmisoikeusvälineeseen. Ja moni kollega korostaakin tavoitetta kolme tuossa välineessä, joka nimenomaan puuttuu tuohon. Meillähän on tänään myös työryhmän kokous. Joku teistäkin varmasti tulee siihen. Se on meidän valvontakeinomme tässä välineessä. Sitten seuraavaksi Rova Jegle. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä mietinnöstä, jonka olette laatinut. Se olisi sellaisenaankin ilman tarkistuksia jo hyvä, mutta nyt kun tässä on näin paljon tarkistuksia, niin kyllä niiden myötä tämä vielä paranee. Kaikki niistä eivät ole ehkä niin tärkeitä, mutta minä olen sen puolesta, että ne hyväksyttäisiin kautta linjan. Ja tämä menee valiokunnassa sitten varmasti läpi ja myös parlamentissa aikanaan. Meidän täytyy vahvistaa toimielinten välistä yhteistyötä ja sitä meidän valtuuskuntamme on ajanut. Kun nyt luen näitä tarkistuksia, niin mielestäni täältä puuttuu yksi asia voisimmeko ehkä jotain sille tehdä. Me olemme puhuneet ulkopolitiikasta e, ja meillähän on enemmän toimivaltaa siinä samoin kuin kaupassa ja myös kehityspolitiikassa. Se onkin tärkeä eurooppalainen lähtökohta, jos aina näissä kysymyksissä esittäisimme nämä samat kysymykset. Mehän annamme konkreettisesti rahaa tiettyihin hankkeisiin e, ja resursseja kehitysapuun. Ja jos tätä taustaa vasten nyt sitten löytäisimme jonkinlaisen linkin e, rahoituspuolelle, niin se olisi mielestäni hyvin e, tärkeä asia. Ja tämän ymmärsin nyt vain, vain tässä jälkeenpäin. Jegle, I, I te otitte esille hyvin arkaluontoisen, mutta tärkeän asian. Totta kai EU on suuri avun antaja, kuten jäsenvaltiotkin, myös maissa, joissa hyvin häpeällisesti ja huonosti kohdellaan ihmisoikeuspuolustajia. Hyvä miettiä tätäkin ja keskustella siitä kollegojen kanssa DV ja Intavaliokunnassa. Tarkistettu täytyy miettiä. ja sitten esityksiä sen jälkeen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 Tämä on erinomainen mietintö ja haluaisin onnitella teitä tästä mietinnöstä. Ja ehkä nyt hieman liioittelenkin, mutta ehkä voisin sanoa asian seuraavasti. Tämä voitaisiin hyväksyä ilman minkäänlaisia muutoksia, ilman minkäänlaisia tarkistuksia minun mielestäni. Kuitenkin olen sitä mieltä, että täytäntöönpano on kaikista tärkein ulottuvuus, koska se, mitä me olemme kokeneet esimerkiksi Kiinan ja Ukrainan tapauksessa, on se, että on poliittisia ja taloudellisia intressejä, jotka ovat niin voimakkaita, että nämä ihmisoikeuskysymykset tulevat sysätyiksi taka-alalle – ja ne tekevät ihmisoikeuspuolustajien tilanteen hyvin hankalaksi. Asuin ennen Ceausescun Romaniassa ja minulla on kokemusta siitä, mitä tarkoittaa se, kun joutuu eristyksiin ja yksin, kun puolustaa vähemmistöjen oikeuksia tai ihmisoikeuksia. Minun mielestäni Euroopan unionin Euroopan unioni, sillä on alituisesti kasvava rooli ihmisoikeuksien puolustajien suojelemisessa. Tämän päivän kuulemistilaisuudessa me tulemme kuulemaan tärkeitä asioita, jotka liittyvät Pohjois-Korean ihmisoikeustilanteeseen. Ja tästä syystä tämä on hyvin tärkeä kokous – olen tehnyt itse ehdotuksia, joiden tarkoituksena on parantaa täytäntöönpanon tehokkuutta. Haluaisin kiinnittää huomiotanne ihmisoikeuspuolustajien tilanteeseen ja pyytää tukea näille toimille. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti, herra Olen aivan samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että EUlla on jo useita tärkeitä ihmisoikeussuuntaviivoja mukaan lukien ihmisoikeuspuolustajia varten paljon valtaa ja paljon liittyy siihen, että ne täytäntöön pannaan, jotta niin sitoumukset myös toteutuvat. No niin, nyt muita puheenvuoron pyytäneitä ei ole enää, mutta koskapa herra Timons on täällä läsnä Euroopan unionin komission puolesta, olisin kovasti iloinen, jos voisitte muutama sana sanoa, koska Monet ponnistelumme, jotka näkyvät mietintöluonnoksessakin, pyrkivät paremmin koordinoimaan työtämme toimielintenkin kesken. Niin herra Tiimans, haluatteko sanoa jotain? Ehkä teillä on myös jotain sanottavaa tarkistuksista. Olisin kiitollinen. Good morning, Madam Chair. Um... Hyvää huomenta, puheenjohtaja ja parlamentin jäsenet. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että iso joukko tarkistuksia tekee selväksi, miten paljon kiinnostusta on osoitettu mietintyönne kohtaan ja jäsenten parissa parlamentissa. Minun mielestäni se on hyvin laadittu mietintö. Siinä korostetaan ihmisoikeuspuolusta ja suuntaviivojen täytäntöönpanoa. En halua mennä yksittäisiin tarkistuksiin kuitenkaan. Mielestäni se ei kuulu minulle, mutta pari kolme yleisempää huomiota kuitenkin haluaisin tehdä. Ensinnäkin on syytä olla tietoinen siitä, että ihmisoikeustilanne ja puolustajien tilanne vaihtelee kovasti maassa toiseen. Siitä syystä se, että te korostatte paikallisia strategioita eikä mitään laajempia strategioita, on aivan oikeaan osuva. On olemassa esimerkiksi tilanteita, missä ihmisoikeuspuolustajat piileskelevät ikään kuin, mutta eivät voi toimia avoimesti. Seksi myös yhteydet edustustojemme ja ihmisoikeuspuolustajien välillä – voivat toteutua pelkästään vain luottamuksellisissa lähes salassa. Siksi paikallisen strategia vaihtelee kovasti. Toisaalta on maita, avoin yhteiskuntia, kuten Brasilia, jossa on myös ihmisoikeuspuolustajia, mutta he toimivat tyystin toisissa ympäristössä. Voi helposti järjestää julkisia kokouksia heidän kanssaan, koska on kyse demokratiasta. Ihmisoikeuspuolustajilla on erilaisia rajoituksia siellä. On erittäin tärkeää siis muistaa, että on paljon vaihtelua maasta toiseen. Toiseksi olemme törmänneet myös vaikeuksiin sikäli, että on hyvin vaikea yksilöidä niin kutsuttuja ihmisoikeuspuolustajia kansalaisyhteiskunnassa. On nimittäin maita, joissa kansalaisyhteiskuntaa sorretaan niin paljon, että on lähes mahdottomalta löytää vuoropuhelun tahoja, Uzbekistan esimerkiksi, tai jopa Laos. Siellä on, siellä näkemme toteaa, että on hyvin vaikeaa yksilöidä henkilöitä, jotka mahdollisesti voisivat olla kumppaneita ihmisoikeussuuntaviivojen täytäntöönpanossa. Ehkä on siis syytä ottaa huomioon myös sekin, että toiminta, jota suuntaviivat edellyttävät, ei voi toteutua samassa mitassa kautta linjan kaikissa maissa syytä on olla tästäkin tietoinen. Lopuksi haluaisin vain todeta, kuten olette tietoinenkin tästä varmasti, että totta kai demokratisoitumis- ja ihmisoikeusvälineessä olemme osoittaneet merkittäviä summia ihmisoikeuspuolustajillekin kautta maailman. Piakkoin laadimme uuden tarjouskilpailupyynnönkin. Ensimmäinen, ensimmäisiä yhteyksiä ollaan jo luomassa siellä on kaikkiaan 16 miljoonaa euroa tulossa. Niitä on annettu isolle kirjolle kansalaisjärjestöjä, jotka ennen kaikkea ovat erikoistuneet ihmisoikeuspuolustajien suojeluun. Olemme myös tavanneet, öö, oliko se helmikuussa, puheenjohtaja, muistaakseni tekin olitte mukana – Rova Lohvilakin oli siellä mukana. Siellä alustavasti keskusteltiin palautteesta, jota saamme kumppaneiltamme. Kaiken kaikkiaan sanoisin, on olemassa käytännön ongelmia syntynyt ja, ja niihin on paneuduttava vielä yksityiskohtaisemmin. Kuitenkin on erittäin tärkeää muistaa, että tätä rahoitusvälinettä kyllä käytetään ihmisoikeuspuolustajien puolustamiseen. Joskus kuitenkin törmäämme tilanteisiin, ainakin joissakin maissa, on vaikeampaa toimia ja vaikea kanavoida varoja tahoille, jotka tarvitsisivat näitä rahoja. Jos haluaa ihmisoikeuspuolustajaa puolustaa Kiinassa – törmää tosi ongelmiin siinä, että varat menevät oikeille henkilöille, tarvitseville henkilöille. Tai sitten jos ajatellaan Tunisiaa tai Syyriaa, mutta sitten on muita maita, joissa tuki ja varojen kanavointi eivät ole olleet ongelmallisia. Tässäkin todellakin tilanteet vaihtelevat kovasti. Lopuksi oikeastaan toteaisinkin vain, että vaikkakin on hyvä, että meillä on yleisiä sääntöjä, niin totta kai on myös syytä olla tietoinen siitä, että sääntöjä ei voida soveltaa kaikkialla samalla tavalla rahoitussyistä tai käytännön syistä. Siis kaikissa maissa ja kaikissa tilanteissa. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti näistä huomioista, herra Tiimans, Euroopan unionin komission puolesta. Uskoakseni meidän täytyy oikeastaan miettiä ne, koska eri maat vaihtelevat myös suhteessa meidän mahdollisuuksimme jopa edes yksilöiden ihmisoikeuspuolustajia, puhumattakaan siitä, että löydetään keskustelun eri tahoja. Täytyy myös ymmärtää kansainvälisten kansallisyhteiskuntajärjestöjen rooli. Ne ovat hyvin, hyvin tärkeä tiedonlähde yksittäisistä henkilöistä hyvin vaikeissakin maissa. Ehkä meidän pitäisi sekin huomioida, kun me puhumme parempien verkkojen, paremman viestinnän rakentamisesta. Puhuitte jopa salailusta tai salassa tapaamisesta, jossakin tapauksessa on hyvin keskeistä. Emme välttämättä kaikkia enää oikein ymmärrä, tarvetta tehdä työtä äh, hyvin hienovaraisella tavalla, ettei vaarannettaisi ihmisoikeuspuolustajien asemaa. Jotkut ovat tuoneet myös esille, mikä sekin on tärkeää tässä, että joskus julkisuus on jo suojelu, ei aina. Olemme nähneet, että hyvin tärkeät ihmisoikeuspuolustajat ovat menettäneet henkensä, vaikka ovat saaneet täyden julkisen tuen ja paljon julkisuutta – niin kutsutussa lännessä. Eli kiitokset teille. Puhujia ei ole enää. Ja nyt sitten seuraavaksi löytäydyn yhteen varjosittelijöiden kanssa. Käymme rakentavasti läpi kaikki tarkistukset. Pyrimme ottamaan mahdollisimman paljon huomioon. Se oli nyt aivan yleinen toive teidänkin parissanne. Tässä täytyy olla vain varovainen, ettei teksti oli liian pitkä. Ei pitäisi myöskään rasittaa toimielimiä pitkillä teksteillä, jos ei ole sisältöä. Mutta eiköhän se tästä etene ilman, että tällaisia ikäviä seurauksia syntyisi. Kuitenkin jos keskustelu nyt on päättynyt, niin ja korova Andrekin valitettavasti ei päässyt lennolleen, emme pysty keskustelemaan Geneven ihmisoikeuskomission komission tehneen valtuuskunnan ja Meillä on siis vain tauko, mutta tiedän, että tulette takaisin, koska meillä on mitään mielenkiintoisin ja tärkein kuuleminen ihmisoikeustilanteesta Pohjois-Koreassa. Olemme kertoneet, että se alkaa 10.30. Varmasti ymmärrätte, että emme voi nyt aloittaa, koska jotkut ehkä ovat tulossa juuri sitä varten. Ehkäpä mainitsen lyhyesti jotain tästä kuulemisesta. Ensinnäkin meille tulee erittäin korkea-arvoisia puhujia. Aloitamme 10.3. Robert King on Yhdysvaltain ulkoisen ministeriön ihmisoikeusedustaja tämä taho, mutta Brysselissä on hyvin yhteistyöhaluinen ihmisoikeusasioissa ja mielellään esittävät näkemyksiään. No, siis se on meillekin voimavaraa, kun menemme itse Washington DC:hin toukokuussa. Sen lisäksi Dong yong shing joka on painut Pohjois-Korean vankileireiltä, hän kertoo kokemuksistaan. Ja totta kai Euroopan komissio, RELEX, herran Brannex. Ja sitten kansalaisjärjestön edustaja Hanna Song, joka on pohjois-korealaisen järjestön edustaja, ja Lämpöys myös, joka edustaa kristillistä solidaisuusjärjestöä. Ja totta kai kaikki muutkin saavat puheenvuoron. No niin, pidetäänpä tauko puoliksi tunnin verran. Eli hyvät kollegat, ehdottaisin, että aloitamme, mutta nyt jäseniä vielä ei ole salissa kovinkaan montaa paikalle, eli ehkä odottelemme vielä muutaman minuutin, mutta aloitamme piakkoin. So, uh, good morning to those... No niin, hyvää huomenta niille, jotka eivät olleet kokouksemme ensimmäisessä osiossa mukana. Mehän keskustelimme siellä muun muassa mietintöluonnoksesta, joka liittyy EU-politiikkaan, jolla puolustetaan ihmisoikeuksien puolustajia. Nyt me olemme kohdassa kuusi tämän aamun esityslistalla ja Tarkoitus on käydä näkemysten vaihtoa ihmisoikeustilanteesta Pohjois-Koreassa. Ihmisoikeustilanne Pohjois-Koreassa on yksi vakavimmista maailmassa, eli meillä on hyvä syy keskustella tilanteesta täällä alivaliokunnassamme. Haluaisin mainita sen, että viime syksynä minulla oli mahdollisuus tavata näitä Pohjois-Koreasta loikanneita henkilöitä täällä Euroopan parlamentissa ja olen kiitollinen siitä, että sain ensimmäisen kuvan siitä, minkälaista on elää tällaisessa vankilajärjestelmässä. Ja haluaisin myöskin mainita, että on myöskin erinomainen dokumentti, elokuva, joka heijastelee Pohjois-Korean todellista tilannetta ilman, että on itse vierailut näillä leireillä. Norjalainen Piraja Productions yhtiö on tuottanut tämän filmin. Me emme tätä filmiä täällä näytä tänään, koska sille ei ole aikaa, mutta suosittelen teille Tämän elokuvan nimi on Jodok Story. Se on erinomainen dokumentti. Minä siteeraan YK ihmisoikeus valtuutettua Vitit Mundaboria Pohjois-Koreassa hänen mukaansa, ja nyt siteraan häntä, ihmisoikeustilanne Korean kansantasavallassa, sitä voidaan kuvata sui generis tapaukseksi. Tämä tarkoittaa siis omassa luokassaan. Ja kun otetaan huomioon ne epänormaaliudet ja erityisluonteet piirteet, joita siellä on, niin yksinkertaisesti sanottuna siellä on paljon kauhistuttavia ihmisoikeusloukkauksia. Eli tämä oli YK erityisen lähettilään lausunnosta. Euroopan parlamentissa on hyväksytty päätöslauselma Pohjois-Korean ihmisoikeustilanteesta, niin itse asiassa korjaan tämä päätöslauselma hyväksyttiin YK ihmisoikeusneuvostossa 25. maaliskuuta, siis aivan hiljattain, silloin kun ihmisoikeusneuvosto kokoontui. Sen jätti käsiteltäväksi Japani ja Euroopan unioni ja se meni läpi 28 puolesta äänestä ja sitten ääni oli yhteensä 47 on tärkeää myöskin mainita, että ihmisoikeusneuvosto päätti jatkaa erityisraportoijan mandaattia, siis tämä professori Mutabonin mandaattia vuodella. Meidän kuulemisessa, kuulemisemme on myöskin seurausta tälle UPR-prosessille eli yleiselle määräaikaisarviointiprosessille suhteessa Pohjois-Koreaan. UPR eli yleinen määräaikaisarviointi on erityismenettely ihmisoikeusneuvostossa ja se on usein osoittautunut hyväksi keinoksi saada tietoa jonkin maan ihmisoikeustilanteesta ja tässä meidän alivaliokunnassamme meidän tulisi käyttää näitä tuloksia useammin hyväksemme ja tämä olisi myöskin erinomainen tapa tehdä yhteistyötä ihmisoikeusneuvoston kanssa. Eli Pohjois-Korea on vienyt tämän prosessin nyt päätökseen ja tämän prosessin aikana ensimmäistä kertaa maa kieltäytyi hyväksymästä näitä annettuja suosituksia. Eli tämäkin kannattaa mainita. Tämän päivän meillä on hyvin huomattavia vieraita ja puhujia. Mainitsen heidät lyhyesti. Mainitsin ne jo, mutta mainitsin ne nyt tässä toistamiseen. Ensinnäkin suurlähettiläs Robert R. King. Hän on Pohjois-Korean ihmisoikeusasioiden erityislähettiläs US Department of Stateista. Olette tervetullut erittäin tervetulleet ja olen jo tässä puhunutkin tästä erinomaisesta yhteistyöstä, jota meillä on Brysselin sijaitsevan suurlähetystönne kanssa ja meillä on myöskin ollut ilona saada apua teidän sihteeristöstänne, apua monen otteeseen näissä asioissa. Sitten herra Dong Huixin, hän on loikkari. Hän on karannut Pohjois-Korean vankileiriltä ja hän tulee kertomaan meille omasta kokemuksestaan. Sitten meillä on edustajia Euroopan unionin komissiosta, DG Relexistä, herra Brans. Tervetuloa. Ja sitten meillä on kaksi tärkeän äh, ihmisoikeusjärjestön edustaja Hanna Song – hän tulee Etelä-Koreasta ja hän edustaa järjestöä, jonka nimi on Liberty in North Korea. Hän on tämän järjestön johtaja. Eli olette mitä tervetullein, Rouva Song. Ja sitten Rouva Tina Lambert. Hän edustaa Christian Solidarity Worldwide-järjestöä. Olen hänet jo tavannut tässä aikaisemmassa yhteydessä, eli tervetuloa Ruoan Lambertillekin. Ja sitten käydään keskustelua Euroopan parlamentin jäsenten kanssa. Olemme kutsuneet jäseniä äh, Korean Niemimaan valtuuskunnasta. Olemme kutsuneet heidät osallistumaan tähän kokoukseen myöskin. Nyt ensimmäiseksi haluaisin antaa puheenvuoron kymmeneksi minuutiksi kullekin kutsutulle puhujille suurlähettiläs King – herra Shin ja EUn komissio ja sen jälkeen sitten annan puheenvuoron noin kymmeneksi minuutiksi yhteensä näille kahdelle kansalaisjärjestölle ja sitten käymme he hieman pidellä menevää näkemystä vaihtoa, eli suurlähettiläs King ensimmäiseksi. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä arvostan kovasti tätä mahdollisuutta tulla teidän valiokuntaanne puhumaan tänään. Minä haluan kertoa alivaliokunnan jäsenille että tämä kuulemistilaisuus Pohjois-Korean tilanteesta on hyvin tärkeä ja arvostan sitä, että olette kokonaisen kuulemistilaisuuden järjestäneet tästä aiheesta. Minä haluaisin myöskin kertoa, kuinka paljon arvostan sitä, että Euroopan unioni ja parlamentti, e, kun ne ovat näin tärkeässä asemassa ihmisoikeuskysymyksissä Pohjois-Korean suhteen. Euroopan unionin mailla ja parlamentilla on ollut hyvin tärkeä rooli YKssa ja Geneven ihmisoikeusneuvostossa, kun on tuettu Pohjois-Korean ihmisiä. Vain kolme viikkoa sitten, kuten te mainitsitte, hyväksyttiin päätöslauselma ihmisoikeusneuvostossa. Siellä on erikoisraportoijan mandaatista kysymys ja sekin on asia, jonka Euroopan unioni toi E, USA ja muiden valtioiden tuella e, sai sen toteutumaan. Eli EUn rooli näissä kysymyksissä on ollut merkittävä. USAssa me olemme myös arvostaneet paljon e, Ruotsin hallitusta, joka edustaa meitä diplomaattisesti Pohjois-Koreassa. Ruotsalaiset ovat olleet hyvin suureksi avussa, avuksi monissa kysymyksissä näiden suhteiden osalta. Teillä on minun kirjallinen puheeni, enkä aio käydä sitä läpi kohta kohdalta. Mutta muutaman kommentin ajattelin tässä ottaa esiin näiden kymmenen minuutin aikana, jotka minulle on annettu. Kuten te mainitsitte, Pohjois-Korea on yksi suurimmista ihmisoikeuksien polkiista maailmassa. Se käy eh, ilmi monissa raporteissa. Meillä on vuosittaisraportti USAssa, jossa on käynyt ilmi eh, tai jossain eri maiden tilanteet ja aina Pohjois-Korea on ihmisoikeuksien loukkauksien kärkipäässä. Meillä ei aina ole mahdollisuuksia mm, kirjata kaikkia tapahtumia siellä, koska meillä ei ole edustajaa. Ja sitten myöskin siitä syystä, että hallitus asettaa siellä tietoja sille, kun ihmisoikeustilanteita käydään tutkimaan. Valitettavasti tilanne ei ole parantumaan päin ja minulla on myöskin Teille on myöskin tähän dokumentteihin jaettu muuta tietoa Pohjois-Korean tilanteesta. Ulkoasiain hallintomme julkaisee myöskin raportin uskonnonvapaustilanteesta ja tässä on Pohjois-Korea erityishuolen aiheena. Siellä rajoitetaan uskonnon harjoittamista ja ihmiset kärsivät siitä. Ulkoministeriö kertoo myöskin ihmiskaupasta – ja Pohjois-Korea käyttää edelleen pakkotyövoimaa. Te myöskin mainitsitte Muttovuonen eri, erityisen hyvän raportin ja, ja tässä äh, tämä raportti on olemassa äh, sähköisessä muodossa on monelta vuodelta kerätty tietoa ja hän on ottanut esille monenlaisia ihmisoikeusongelmia. Arvostamme kovasti sitä, mitä hän on tehnyt ja YK menettelyissä. E, meillä tulee aina olemaan jonkinlainen erityisedustaja näihin kysymyksiin. Me olemme ryhtyneet erinäisiin toimiin, jotka ovat avuksi tässä ihmisoikeustilanteen kohentamisessa Pohjois-Koreassa. Ja eräs asia, johon olemme kiinnittäneet huomiota, no tässäkin haluaisin kiittää EUta ja jäsenmaita tuesta, niin eräs asia on se, kuinka kansainväliset järjestöt, kuten YK ja sen ihmisoikeusneuvosto, jatkuvasti kiinnittävät huomioita asiantilan parantamiseen Pohjois-Koreassa. YK kautta tulemme toimimaan ja muidenkin kansainvälisten järjestöjen kautta, jotta huomio aina pysyy näissä Pohjois-Korean ihmisoikeuskysymyksissä. Arvostamme EUn toimia. Monilla mailla on Pyongyangissa edustusto ja me teemme yhteistyötä Euroopan unionin yksittäisten maiden kanssa, kuten myös järjestön kokonaisuudessaan, ja me aiomme jatkaa työtämme ihmisoikeuksien edistämiseksi Pohjois-Koreassa. Sitten kolmas alue, jossa me aiomme edistää, edistää ihmisoikeuksia, on, että me toimimme alueella olevien muiden hallitusten kanssa. Me toimimme Pohjois-Koreassa, Etelä-Koreassa ja olemme e, voineet auttaa myöskin rahoitusta e, ohjaamalla. Sitten neljäs alue, missä me olemme edistämässä asioita, on Meillä on huoli siitä, että Pohjois-Koreassa ei saada tietoa levitettyä. Olemme päättäneet kannustaa tai edistää tiedon jakamista ja tämä liittyy radiolähetystoimintaan. Hyvin vaikeaa on kuitenkin vastaanottaa lähetyksiä, koska radiotaajuuksia on vähän ja mutta me olemme kuitenkin kannustaneet tätäkin toimintaa. Voice of America, Radio Free Asia. Täällä on kansalaisia järjestöt olleet mukana tässä toiminnassa. Ja me olemme myöskin eh, jakaneet tietoa näille eh, radioasemille. Sitten monet pakolaiset Pohjois-Koreasta, jotka ovat asettautuneet Etelä-Koreaan, niin olemme kannustaneet heitäkin liittymään tähän toimintaan. Olemme lisäksi yrittäneet vahvistaa yhteistyötä sillä tavalla, että parannamme pakolaisten asemaa, loikkareiden asemaa, jotka ovat lähteneet Pohjois-Koreasta ja asettautuneet muualle. Hyvin vähän heitä on USAssa, koska suurin osa on kuitenkin Etelä-Korean Korean alueella. Kansalaisjärjestöt Etelä-Koreassa ja USAssa tekevät yhteistyötä auttaakseen näitä pakolaisia. Eräs huolenaihe on myös siinä, että mitä tapahtuu ihmisille, kun he lähtevät eh, Pohjois-Koreasta. Siinä on Kiinan raja. Ja olemme huolissamme siitä, mitä näille ihmisille tapahtuu, kun he pakenevat Kiinaan. Minkälaisia vaikeuksia heille tulee eteen. Ja me olemme muistuttaneet Kiinan hallitusta siitä, että sen pitäisi noudattaa vuoden 1951 yleissopimusta ja pöytäkirjaa vuodelta 1967, johon, joiden myötä Kiinan pitäisi toimia paremmin näissä asioissa. Japanin ja Etelä-Korean eh, eh, hallituksiin olemme myöskin olleet yhteydessä, jotta ne noudattaisivat eh, sitoumuksiaan. Eräs asia, jota haluaisin korostaa, on se, että USAn hallitus on sitoutunut edistämään ihmisoikeuksia ja ulkoministeri Clinton sanoi, kun ihmisoikeusraportti julkaistiin. Me olemme sitoutuneet tähän moraalillamme, uskollamme ja, ja sillä, että Amerikka on, Amerikan perusta on tässä. Ja kaikkea tätä vahvistaa se, että myöskin muualla maailmassa e, saadaan samat oikeudet e, nautittavaksi kuin meillä. Hyvä puheenjohtaja, kiitoksia siitä, että sain tulla tänne ja, ja iloitsen jo ennakolta vuoropuhelusta, jota tulemme käymään. Kiitos. Thank you very much, Ambassador King. Kiitokset, suurlähettiläs King, ja toivon mukaan me voimme jatkossakin käydä keskustelua, jatkaa tätä keskustelua huomen aamulla, kun meillä on tällainen epämuodollinen näkemysten vaihto. Unohdin mainita, että valtuuskuntamme tästä valiokunnasta tapasi Pohjois-Korean erityislähettilän Genevessä kaksi-kolme viikkoa sitten. Toisin sanoen meille on kyllä tietoa saatu sieltäkin suoraan. Ja nyt haluaisin sitten pyytää herra Shinia puhumaan hän kertoo omista kokemuksestaan. Mitenkäs tulkkaus tässä tulee toimimaan? Eli hän puhuu omaa kieltänsä ja meillä on tulkkaus normaalin järjestyksen mukaisesti. Kiitoksia kovasti siitä, että kutsuitte minut tähän tärkeään kokoukseen. puhuu 82 synnyin vankileirillä Pohjois-Korean pohjoismaakunnassa. Elin maassa 2005 asti, pakenin silloin ja nyt Etelä-Koreassa puolestaan asun. Hannang Song on lähin kaupunki, tämä, joka vieressä istuu, tämä henkilö tekee työtä kanssani tilanteen koetamiseksi. Puhun hiukkasen vankileireistä Pohjois-Koreassa. Poliittiset leirit pitävät sisällään ihmisiä, jotka ovat jotenkin toimineet äh, valtion johtaja vastaan tai auttaneet pohjoiskorealaisia. Vankileireillä on näitä ihmisiä. Minä olin numerossa 14. Se oli tunnetusti leiri, joka avattiin 60-luvulla. Tietääkseni vanhempani vangittiin ja vietiin leirille jo vuonna 65 kun osa vangituista tekevät hyvää työtä leirillä, on, on myös järjestelmä, jossa suositellaan tai palkitaan näitä ihmisiä leireillä. He saavat merittäjä ja näin syntyi vanhempeni, vanhem, vanhin veljeni syntyi näin, kun vanhempani olivat leirillä aikana menneet naimisiin. Kun yleensä vankileirillä ei ole mitään identiteettiä vangilla ei anneta minkäänlaista henkilöllisyyttä. Ja ajatellaan, että siellä eletään kuolemaan asti, jopa siellä syntyvät lapset eivät saa minkäänlaista henkilöyttä. Oikeastaan se, että he ovat syntyneet vankileirillä vie heiltä tämän oikeuden henkilöllisyyteen. Kun täyttää kuusi, menee kouluun, mutta Pohjois-Koreassa vankileireillä, kun kouluun mennään, niin opetus, jota siellä tarjotaan, oikeastaan on vain kielioppia, kirjoittamista ja enemmänkin niin kutsuttua valistusta siitä, miten pitää työtä tehdä. Meillä ei ole minkälaista oikeutta puhua, emme saa minkälaista oikeutta liikkua minnekään, emme saa edes välttämättä oikeutta syödä. Syntymästä kuolemaan me joudumme siis olemaan leireillä ja me syömme sitä ruokaa, mitä meillä tarjotaan siellä, mitä muuta vapautta meillä ei ole leireillä. Jos sanankin sana, sanoo, joka on jotenkin väärin tai jota voidaan pitää valtiovastaisena, ihmisten edessä telotetaan julkisesti. Jos toimi tietyllä tavalla, käyttäytyy jollain tietyllä tavalla, niin silloin rangaistaan. Jos ei täytä työvelvollisuutta, joka sinulle annetaan, silloin rangaistaan ja kärsit nälkää. Me kutsumme herroiksi tai opettajiksi vartioita, me joudumme kunnioittamaan heitä. Jos joku vartija joutuu ylittämään kadun, meidän täytyy pysettäytyä toisella puolella katua, jotta he menevät ohi ja meidän täytyy 90 astetta kumartaa ja me emme saa katsoa heitä silmiin. Vangit vankileireillä siis siellä on ihmisiä, jotka joutuvat elämään siellä, heidät vangitaan ja he joutuvat siellä elämään, mutta on, siellä on siis, kuten mainitsin aikaisemmin, ihmiset, jotka ovat syntyneet vankileireillä. Me joudumme elämään siellä kuolemaan asti. Meille tarjottu opetus ja koulutus on tämän tyyppistä. Vartijat sanovat meille, olet syntynyt täällä ja täällä sinä elät koska sinun vanhempasi ovat tehneet syntiä, ovat tehneet rikoksia ja sinun täytyy velkasi maksaa tekemällä työtä täällä. Tämä tyyppistä koulutusta meille annetaan. Toisin sanoen minä ja muut, monet muutkin vanget pitävät itsestään selvänä sitä, että vanhempani ovat toimineet valtuutta vastaan ja siitä syystä me joudumme myös elämään vankileireillä. Miksi sitten eläisimme vankileirillä? Miksi siellä pitäisi elää äh, kuolemaan asti? Tällaisia kysymyksiä edes mielemme koskaan tulee. Ei meillä ole minkäänlaista epäilystä, epäilyksen häivääkään, koska tämä on se opetus ja koulutus, jota meille vain on annettu. Vankileireillä on erilaista toimintaa, jota ei saa tehdä – on olemassa nimittäin valvontajärjestelmä, jonka avulla valvotaan vankileireillä eläviä. Esimerkiksi yhdessä perheessä vanhemmat valvovat toinen toisiaan ja lapset valvovat toisiaan, vanhemmat lapsia, lapset vanhempiaan ja kollegat toisen, to, toinen toisiaan. Esimerkiksi jos jokin isä tekee väärin ja poika ei ilmoita sitä viranomaisille, koko perhettä rangaistaan. vankileireillä on tapahtunut monenlaista. On useita, on siis työtä, jota me joudumme tekemään. Siellä on esimerkiksi kaivoksia näillä työpaikoilla. Vankileirejä ympäröi sähköaidat niin, että vangit eivät pääse pakenemaan ja vartijat valvat hyvin tiukkaan. On monenlaisia valvontajärjestelmiä niin, että yksikään vanki ei pääse pakoon. Me elämme noin, heräämme noin neljältä aamulla ja nukkumaan menemme 11 illalla. Kaikki päivittäinen arkirutiini perustuu työn tekemiseen. Kello 11 alkaa ulkona liikkumiskielto, eli kukaan ei saa mennä ulos. Jos jää kiinni, että liikkuu ulkopuolella, voidaan ampua kuoliaksi ja, ja vaikka sinut ammuttaisiin, kukaan ei kerro sitä kenellekään. Jos tapahtuu onnettomuus, jos joku loukkaantuu vankileirillä, ei ole paikkaa, jossa saisi haavoilleen hoitoa. On olemassa kyllä klinikkaa. Mutta klinikalle saa mennä vain, jos saa vartolta luvan. Ja siellä saa olla muutaman tunnin ehkä korkeintaan päivän, mutta se ei ole varsinainen sairaala. Vaikka olisikin sairas tai olisi haavoittunut, niin ei voi olla sairas ja maata sängyssä, vaan työhön joutuu menemään, vaikka olisi sairaskin. Jos on vanha, liian heikko tekemään työtä, on olemassa erityisalue vanhuksia varten, jossa he voivat tehdä edelleen työtä. Siis vaikka olisikin vanhus, niin edelleen joutuu kuitenkin tekemään työtä. Heille annetaan myös työtä, jota joutuvat tekemään kuolemansa asti. Minä synnyin vuonna 1992 marraskuun 19. päivä. Ja 2005 tammikuussa pakenin leiriltä sain motivaatiota ja syyn paeta vankileiriltä nimittäin puoli vuotta ennen kuin pakenin vankileiriltä. Tapasin miehen, joka oli pyrkinyt pakenemaan, mutta hänet saatiin kiinni ja hän kertoi minulle oman tarinansa omista kokemuksistaan. Olin elänyt vankileirillä noin 24 vuotta. En tiedä, mitä te siitä ehkä ajattelisitte, mutta lapset, jotka ovat syntyneet vankileireillä – eivät oikeastaan tiedä, kuka Kim Il-sung on. Meille ei kerrota näiden henkilöllisyyksistä tai meillä ei ole mitään käsitystä siitä, ketä he ovat. Nimittäin ideologinen opetus, jota annetaan tavallisille pohjoiskorealaisille yhteiskunnassa, niin lapset vankilat eivät saa tätä opetusta koulutusta. Me saamme vain koulutusta kirjoittamisen ja, ja lukemisen ehkä, mutta kaikki muu liittyy vain työntekoon. Toisin sanoen, kun minä tapasin tämän vankileiriltä paineen miehen, hän kertoi minulle yhteiskunnasta, kertoi minkälaisia valheita sähköinen toisella puolella kerrottiin, ja siksi sain tietää enemmän siitä maailmasta tärkein syy pakenemiselleni oli, että olin nälissäni. Hänen pakenemisellaan oli se, että hän oli nälissä, hänen täytyy ruokaa saadakseen paeta. Hän kertoi, että ulkopuolella hän pystyy kuitenkin syömään. Vankileireillä kaikkein mielenkiintoisimmat tarinat liittyvätkin ruokaan. Ne ovat parhaimmat tarinat ja jutut. Ja tämä mies kertoi kaikenlaisesta ruoasta, mitä leirin ulkopuolelta voi löytää, voi nauttia sitä, kun elät tavallisessa yhteiskunnassa. Siksi minäkin halusin paeta, halusin päästä vankileiriltä ulos saadakseni ruokaa. Ja minä halusin riisiä, halusin hyvää ruokaa. Tiesin, että ehkä minut tapetaan, jos minut saadaan kiinni, mutta kuitenkin halusin lähteä, siksi pakenin. Olen pahoillani, että minulla ei ole tässä aikaa kertoa enempää kokemuksistani, mutta haluaisin vielä yhden asian lopuksi lisätä. Pari päivää sitten pohjois lehdessä oli juttu. Se kertoo Pakeniasta, siis pohjois lehdessä haluaisin muutaman rivin lukea tuosta lehtijutusta. Hiljattain on harjoitettu pohjoiskorealaista toimintaa siellä on loikkareita, jotka ovat toimineet valtiota vastaan ja Etelä-Korean kanssa on olleet salaliitossa Pohjois-Korea vastaan, ovat lähettäneet tiedotteita Pohjois-Koreaan, jotta voivat käyttää poliittisiin tarkoitusperissään. Luen vielä yhden rivin tästä. Pohjois-korealaiset loikkarit ovat tehneet pahoja rikoksia, ovat pettäneet oman perheensä, omat lapsensa, sisaruksensa, he ovat ihmisroskaa. Haluaisin tämän tehdä selväksi. Pohjois-korealaiset loikkarit eivät ole ihmisroskaa, pettureita. Me joudumme lähtemään, koska me olimme nälissämme, kuulimme nälkään, pel- palelemme. Me ei ole mitään roskaa, mitä pohjois-korealainen hallinto väittää meidän olevan. Kiitos. Thank you very much, Mr. Shin. kiitokset, herra Shin, ja meidän täytyy osoittaa kunnioitusta teidän rohkeuttanne ja tätä hyvin rehellistä todistajalausuntoa kohtaan, koska näiltä leireiltä on niin vähän tietoa saatavissa. Kaikilla varmaan on tämä sama kunnioituksen tunne teitä kohtaan. Ja nyt haluaisin sitten pyytää rouva Songia korjaan ennen kansalaisjärjestöjä haluaisin antaa puheenvuoron herra Bransille Euroopan unionin komissiosta. Relex pääosastolta, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitos siitä, että meidät kutsuttiin tähän kokoukseen ja kiitos myöskin siitä, että tämä erityisistunto on järjestetty. Ihmisoikeustilanne Pohjois-Koreassa todellakin on maailmanlaajuisen huolen aiheen lähde. Me kaikki kuulemme raportteja siitä, kuinka ihmisoikeuksia, kulttuurillisia oikeuksia, yhteiskunnallisia oikeuksia rikotaan. Päivittäin voi lukea kidutuksesta, julkisista teloutuksista, sattumanvaraista pidätyksistä, vankileireistä tai työvoiman käytöstä – me tiedämme, että Pohjois-Korea on yksi hankalimmista maista saada aikaan vuoropuhelu ihmisoikeusasioista. Ensinnäkin äh, tiedon saatavuus on hankalaa, se on hyvin tarkkaan valvottu ja hallittu maa. Tietoa kotimaan tilanteesta siitä ryhdyttiin saamaan vasta 90-luvun puolivälistä lähtien, kun sieltä karkasi ihmisiä, loikkasi länteen myöskin tänä päivänä on edelleen hyvin hankala saada luotettavaa tietoa. Ja tästä syystä tällaisten todistajalausuntojen arvo, sitä ei voida juurikaan yliarvioida. Toiseksi Pohjois-Korea on hyvin haluton ryhtyä vuoropuheluun kansainvälisen yhteisön kanssa näistä ihmisoikeusasioista. Se edelleen on sitä mieltä, että kansainvälinen puuttuminen maassa tapahtuviin ihmisoikeusloukkauksiin. Sen tarkoituksena olisi saada vallankaappaus maassa aikaan. Vuosikymmen sitten näytti siltä, että EU ehkä saisi jonkinlaista muutosta tilanteeseen aikaiseksi vuonna 2000, kun käynnistettiin EUn ja Pohjois-Korean välinen poliittinen dialogi. Vuonna 1998 EU myöskin omaksui tällaisen kattavan poliittisen lähestymistavan Pohjois-Koreaan Tämä tapahtui myöskin vastauksena Koreoiden välisen tilanteen parantumiselle. Tässä yhteydessä ja tämän kattavan poliittisen lähestymistavan puitteissa EU ja Korean, Pohjois-Korean välinen ihmisoikeusvuoropuhelu siitä sovittiin tuolloisen Ruotsin pääministerin toimesta ja näiden keskustelujen tarkoituksena oli auttaa Pohjois-Korea avautumaan näissä asioissa. Järjestettiin useampia kokouksia, siellä keskusteltiin sisällöllisesti tärkeistä asioista, siellä keskusteltiin esimerkiksi YK mm, päätöslauselmista, jotka koskevat Pohjois-Koreaa. Siellä puhuttiin uskonnonvapaudesta, tilanteesta vankiloissa, laittomista rajanylityksistä ja kidutuksesta. Tämä dialogi kuitenkin keskeytettiin äkkinäisesti vuonna 2004, kun EU ensimmäistä kertaa laati päätöslauselman Pohjois-Korean ihmisoikeustilanteesta YK yhteydessä, eli tässä Geneven ihmisoikeusneuvostossa. Pohjois-Korea sanoi, että heitä oli puukotettu selkään ja tämä oli hyvin valitettava tapahtuma tässä dialogissa siitä kuitenkin kävi ilmi se, että molemmat osapuolet halusivat tehdä yhteistyötä ja haluttiin parantaa ymmärtämystä ihmisoikeusasioissa ja täten se, sillä lähetettiin myöskin vahva viesti kansainväliselle yhteisölle. Mutta tuosta päivästä lähtien Pohjois-Korea on kieltäytynyt käynnistämään uudelleen keskusteluja EUn kanssa – ehtona on se, että EU lakkaisi toimimasta YK puitteissa näissä asioissa ja tällainen kahdenvälinen vuoropuhelu saataisiin pikaisesti käyntiin, jos näin tehtäisiin ja EUn suuntaviivat ihmisoikeusneuvotteluissa tarkoittavat sitä, että EUn tulisi keskustella tästä ja tästä syystä Vuonna 2005 EU teki aloitteen siitä, että tulisi laajempi YK-päätöslausuma hyväksyä näissä asioissa. Ja tästä tuosta vuodesta lähtien EU on joka vuosi jättänyt käsiteltäväksi tällaisen YK päätöslausuman, joka on hyväksytty suurella enemmistöllä ja vuonna 2009 esimerkiksi 99 maata äänesti tämän päätöslauselman puolesta. Tämä YK on päätöslauselma ei ole ainoa esimerkki niistä jatkuvista ponnisteluista, joihin EU on ryhtynyt, jotta Pohjois-Korea ottaisi konkreettisia askeleita parantaakseen ihmisoikeustilannettaan. EU on myöskin jatkuvasti tukenut erityisraportoijan mandaattia – ja se on aktiivisesti ollut hänen mandaattinsa jatkamisessa mukana maaliskuussa 2009. Ja kuten jo mainotin, niin EU oli aloitteen tekijänä näissä päätöslauselmissa. Lisäksi EUn ja Pohjois-Korean välisessä poliittisessa dialogissa EU kaikissa mahdollisissa yhteyksissä painottaa sitä, kuinka tärkeää on saada aikaiseksi se, että raportoijalla olisi esteetön pääsy tähän maahan myöskin EUn ulkoasiaministeri joulukuussa 2009 vahvisti tämän. Pohjoiskorealaisten pakolaisten kohtelu Kiinassa on myöskin aihe, joka huolestuttaa meitä palauttamisesta on kerrottu sen verran, että se johtaa vakaviin rankaisuihin ja täten vuoden 1951 pöytäkirjan mukaisesti, jossa puhutaan pakolaisten asemasta ja aivan erityisesti sen vuoden 1967 lisäpöytäkirjan mukaisesti tulisi toimia ja EU on ottanut myöskin puheeksi tämän pakolaisasian Kiinan viranomaisten kanssa EUn ja Kiinan välisessä ihmisoikeusvuoropuhelussa, mutta toistaiseksi näistä on saatu hyvin vähän tuloksia. Viime joulukuussa EUn jäsenmaat aktiivisesti osallistuivat Pohjois-Korean arviointiin ensimmäisessä YK yleisessä määräaikaisarvioinnissa, joka kohdistui tähän maahan. Ja Pohjois-Korea Korea osallistui tähän arviointiin ja sitä tulee pitää tervetulleena seikkana, vaikkakin on, täytyy pahoitella sitä, että Pohjois-Korea kieltäytyi hyväksymästä näitä suosituksia. Lyhyesti sanottuna rouva puheenjohtaja, toivon mukaan tein selväksi tässä sen, että EU pyrkii parantamaan Pohjois-Korean ihmisoikeustilannetta sekä kansainvälisillä foorumeilla että myöskin dialogissa, jota se käy Pohjois-Korean viranomaisten kanssa. Kiitos. Suurkiitokset, herra Brands, ja on kovin mukava kuulla siitä aktiivisesta lähestymistavasta, joka Euroopan unionin komissiolla on tähän Pohjois-Korean vakavaan tilanteeseen. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron sitten kahden kansalaisjärjestön edustajille. Ensinnäkin rouva Hanna Song, ja toisin kuin sanoin, hänen järjestönsä Liberty in North Korea ei toimi Etelä-Koreassa, vaan äh, Kaliforniassa, Yhdysvalloissa. Eli ensimmäiseksi pyytäisin äh, Rouva Songia puhumaan. Thank you. Madam Chair. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Hyvät vieraat, hyvät alivaliokunnan jäsenet, kiitoksia kovasti tästä kunniasta tulla kokouksiin ja tästä oivasta tilaisuudesta äh, herra Singille kertoa kokemuksestaan. 2008 maailman, maailman ruokaohjelma mainitsi, että 40 prosenttia Pohjois-Korean väestöstä tarvitsisi ruoka-apua tulevana vuonna. Yli kolmannes väestöstä olisi kroonisesti aliravittu. Viime vuosikymmenen aikana ihmisoikeus ja humanitaarinen pakolaistilanne Pohjois-Koreassa on huonontunut. Tilanne on yhä huonompi väestön kannalta Pohjois-Koreassa kansainvälinen kriisiryhmä julkaisi raportin ja siinä todettiin, että vaikkakin vaikuttaa Pohjois-Korea vakaalta, niin kuitenkin pakotteet ovat purreet maahan, koska ei siellä ole minkäänlaista politiikkaa vastatakseen haasteisiin epävakaassa tilanteessa. Pakotteet ovat vähentäneet tuloja kaupasta ja siellä on miljoonia korealaisia, jotka ovat poliittisten syiden takia nyt nälissään. Paitsi että pakotteita Pyongyang on myös kärsinyt sisäisistä paineista, kun on uudistukset tapahtunut ja ruokatilanne on heikko. Se on jo johtanut uhreisiin uhri ja vaikuttanut myös turvallisuustilanteeseen kansainvälisesti. Tällaiset muutokset, joita hallitus on myös saanut aikaan valuuttaan kurssin muutoksen myötä, on johtanut rajojen vielä tarkempaan valvolliseen, kun moni korealainen on halunnut lähteä Pohjois-Koreasta, johtanut vielä vakavampiin rangaistuksiin niitä kohtia, jotka on saatu kiinni. Nyt on kriittinen tilaisuus keskittyä siihen, mikä on väestön tilanne. Se on kärsinyt ihmisoikeusloukauksista, joita on tehnyt sen oma hallitus. Edelleen hallitus hallitsee väestöään ja pitää sitä pelon vallassa poliittisista ja ei-poliittisista rikoksista yhdessä niiden perheiden kanssa, joita on vankileirillä. Siellä on pakkotyövoimaa, pakkokoulutusta poliittisilla vankileireillä johdonmukaisesti myös muun mm. muassa ruoan puutteen vuoksi kohdellaan kaltoin. Tauteja on ja on arvioitu, että jopa näillä leireillä 200 000 ihmistä, ehkä enemmänkin vien, pienemmillä leireillä, ehkä 400 000 tai jopa miljoonakin, osa on jo kuollut näillä leireillä. Julkisia teloituksia pidetään ja se myös myönnetään ja se on osa hallituksen käyttämä järjestelmä. Ei ole minkäänlaisia perusoikeuksia, ilmaisun, liikkumisvapauksia tai ei ole tiedonsaantia. Ja näin hallitus voi tiukasti valvoa tiedon välittämistä ja näin ei järjestöt voi millään tavalla toimia. Jotkut ovat lähteneet, piilottelet Kiinassa, jopa 50 000, 300 000kin pakolaista voi olla monia naisia ja jotkut ovat joutuneet pakkoavioliittoon. Kun pakolaisvirta vain kasvaa Kiinan suuntaan, niin on nähty, että on moni halunnut eläin, elämää. Jotkut ovat pystyneet elämään tästä elämää kymmenenkin vuotta, vaikkakin on pelko joutua otetuksi kiinni ja palautetuksi Pohjois-Koreaan. Miehiä, naisia myydään kiinalaisille miehille ja usein kuitenkin lapset hylätään, kun äidit palautetaan tai he ovat siirtyneet muihin maihin. Tuhansilla naisilla minkäänlaista valtiota. He ei, ei tunnusteta edes Kiinassakaan, koska ei minkäänlaista rekisteröintiä tapahtunut. Heiltä on evätty oikeus kansalaisuuteen ja suojaan. Järjestömme kouluttaa näitä lapsia myös maanalaisissa verkoissa. Me haluamme, että tälle löytyy ratkaisu. On ilmeistä, että ihmisoikeustilanne on hyvin monimutkainen ja edellyttää välitöntä toimintaa. Se edellyttää myös rakentavaa osallistumista eri tahoilta. Rouva puheenjohtaja, minä suosittelisin, että Euroopan parlamentin jäsenellä voi olla hyvinkin merkittävä osa siinä, että pohjois saataisiin mukaan ihmisoikeusvuoropuhelu, niin että hallitus täyttäisi myös kansainväliset velvoitteensa niin, että voitaisiin estää tällaiset ihmisoikeusloukkaukset, joita on tapahtunut, ja kunnioitettaisiin perusoikeuksia ja vapauksia, joita sillä kansalla pitää olla. YK voi myös tarjota ohjelmia niin, että kehitys menisi eteenpäin maassa, voitaisiin antaa apua, joka ei menisi väärin käsiin lisätä yhteistyötä pohjois kanssa niin, että voitaisiin selvittää ja valvoa, jos ruoka on jaettu oikealla tavalla. Lopuksi, kun on nähty, että on hämmennystä myös Haitin avun koordinoinnissa, niin ehkä pitäisi koordinoida paremmin virastojen ja tahojen toimintaa ja ja Pohjois-Koreassakin luoda rakenteita. Me tiedämme, mikä merkitys on nykyisillä ponnisteluilla, joita EU on tehty tässä monimutkaisessa asiassa, ja varmasti teemme jatkossa yhteistyötä ihmisoikeustilanteen kohentamiseksi Pohjois-Koreassa. Thank you very much, uh, Mrs. Kiitokset Rouva Song tästä raportista ja ehdotuksista, joista voimme sitten keskustella. Ja nyt haluaisin pyytää Rouva Tina Lambert ja Christian Solidarity Worldwideista pitämään oman puheenvuoronsa. Thank you, Madam Chair, for inviting me back to speak. Kiitoksia siitä, että saan nyt jälleen puhua tässä korkea-arvoisessa seurassa ja kiitos siitä, että valiokuntanne kiinnittää tähän tärkeään asiaan huomiota. Kiitos herra Shenille hänen rohkeudestaan kertoa oma tarinansa, koska niin moni ääni jää kuulematta. Haluaisin ensin aloittaa sitaatilla, joka kertoo Pohjois-Koreasta. Tämä saattaa olla vähän vaikea ymmärtää. Kaikilla kansalaisilla on mielipiteen vapaus, paitsi sananvapaus kokouksissa ja äh, uskonnossa. Ja tällä tavalla on sanottu YK on ihmisoikeusneuvostolle – Siis tämä todistus tai kertomus, jonka kuulimme tuhansien kilometrien takaa, niin se todellisuus ei vastaa koskaan sitä, mitä, mitä me kuulemme muuten. Aivan kuin YK on erityislähettiläs sanoi, Pohjois-Korea on paikka, jossa ihmisoikeudet ovat hyvin huonossa jamassa. Se on epäilemättä suurin ihmisoikeuksien loukkaajamaa. Pari vuotta sitten me julkaisimme raportin, jossa puhuttiin ihmiskuntaa vastaan tehdyistä rikoksista Pohjois-Koreassa. Äh, tappo, äh, orjuus, äh, pakko pakkotyö, pakkosiirrot väestön kohdalta, sattumavarainen pidättäminen, kidutus, vaino, katoamiset ja muita epähumaneja tekoja. Raportissa myöskin annetaan indikaattoreita kansanmurhan suhteen liittyen 50-60-lukuihin – myöskin tämän hallintojärjestelmän tiukka hierarkkinen järjestelmä osoittaisi siihen suuntaan, että näillä ylimmillä johtajilla on vastuu näistä rikoksista. Kyseessä on hallintojärjestelmä, jossa on tarkoituksena eliitin suojelu eh, yhteiskunnassa, jossa on 50 eri eh, alaluokkaa. Kyse on järjestelmästä, joka vasta viime vuonna perustuslakiinsa lisäsi sanan ihmisoikeus ja avoimesti kuitenkin sitten myönsi, että siellä tehdään julkisia teloituksia kaikenlaisista rikoksista. Joskus kyse on taloudellisista rikoksista, jotka on tehty henkiin jäämisen nimissä. Ja tämä osoittaa, kuinka kaikki voipia viranomaiset ovat. Ehkä pahimmat ylilyönnit nähdään näillä vankileireiltä, näillä vankileireillä, joita herra Shin niin hienosti kuvasi äsken. 200 000 vankia on arvioitu olevan näillä leireillä joskus ovat siellä sen takia, että aikaisemmissa sukupolvissa on tehty jotain rikoksia ja täten koko tulevat sukupolvet saavat syytökset rikoksista. Siellä tapahtuu kidutuksia, epäinhimillisissä olosuhteissa pidetään ihmisiä, ainakin YK virastojen mukaan. Ja ihmiset sitten on lähetetty näille leireille tai kulakeille ja niitä on pidetty kuoleman rangaistuksiin verrattavina tekoina. Lapsia syntyy leireillä, mutta enemmän siellä tapahtuu kuolemia, koska pakkotyö, aliravitsemus ja brutaalit rangaistukset, niillä on tällaisia seuraamuksia. Rouva Lee, joka puhui täällä marraskuussa, hän puhui 30-40 henkilön kuolemasta hänen omalla leirillänsä ja eliniän odote oli siellä pari vuotta. Häntä epäiltiin kristillisestä toiminnasta ja hänen tietonsa leireistä oli se, että sinne mennään ja sieltä ei koskaan päästä ulos. Ja ironista on se, että hän piti itseään onnekkaana sen takia, että hän pääsi tältä leiriltä pois. Toinen paennut puhui täällä parlamentissa omasta kohtelustaan turvallisuusmiesten käsissä. Äh, häntä kidutettiin vuoden äh, ajan ja hänen painonsa putosi puolella ja hampaat äh, tippuivat. Ja hän oli Kiinassa täysin legitiimillä liikematkalla, kun hänet pidätettiin hänen kanssavangittunsa olivat leirillä erinäistä syistä, esimerkiksi valheellisten huhujen levittämisestä, eli joku oli kuullut jotakin radiolähetyksestä tai esimerkiksi mies oli käärinyt tupakkaansa sanoma lehtileikkeeseen, jossa oli johtajan kuva on, eräs henkilö sanoi, että on paljon sanoja, mutta ei toimia ja hänen haasteensa heijastuu myöskin erityisraportoijan viimeisimmässä raportissa, jossa hän sanoo, että ne, jotka ovat vastuussa näistä rikoksista, miksi he voivat olla rankaisemattomina niin pitkään? Eli täytyisi harkita näitä eri vaihtoehtoja, joita kansainvälisellä yhteisöllä on käytössään, ja nyt haluaisin lopuksi puhua näistä. Erityisraportoija on itse jo kannustanut siihen, että koko YK-järjestelmä ryhtyisi käsittelemään tätä pohjois tilannetta ja viimeisimmässä raportissaan hän antaa suosituksen siitä, että tulisi perustaa YK tutkimusvaliokunta rikoksista ihmiskuntaa vastaan Pohjois-Koreassa. Hiljattain tällaisia on tehty Norsunluurannikolla ja Darfurissa ja tällä hetkellä Burmassa, Burmaan on laadittu tällainen toimi. Ja tässä olisi kysymys siitä, että että turvallisuusneuvoston jäsenet ottaisivat tämän asian asialistalleen ja sitten kun asiasta on päästy yhteisymmärrykseen, niin perustetaan tutkintakomissio, jolla on vahva mandaatti ja tämä olisi tärkeä ensimmäinen askel, jotta nämä rikokset saadaan lopetettua ja saadaan rikoksista vastuussa olevat vastuuseen teoistaan. Tietenkin lopullisesti nämä asiat tulisi viedä kansainväliseen rikostuomioistuimeen, koska se on se elin, joka näitä ihmisoikeuksia ihmisoikeusrikkomuksia, ihmiskuntaa vastaan tehtyjä rikkomuksia hoitaa. Tässä kuitenkin vaadittaisiin sitä, että syyttäjä käynnistäisi tällaisen menettelyn, mutta artiklan 15 mukainen tällainenkin on olisi mahdollista. Yksi tapaus on jo kansainväliseen rikosoikeustuomioistuimeen tuotu, mutta tähän saataisiin lisäarvoa huomattavasti, jos Euroopan parlamentti laatisi oman tutkimuskertomuksensa silloin, kun se tarkastelee näitä ihmiskuntaa vastaan tehtyjä rikoksia Pohjois-Koreassa. Eli tämä on sellainen asia, jota suosittelisin teille. Samaan aikaan kannustaisiin EUta maksimoimaan dialogimahdollisuudet, jotta ihmisoikeuksista voidaan keskustella turvallisuusasioiden yhteydessä. Ihmisoikeudet, niiden täytyisi heijastua myöskin EUn yhteiseen kantaan, jossa tällä hetkellä vain puhutaan meriliikenteestä ja siellä ei lainkaan puhuta ihmisoikeuksista. Tämä on ristiriidassa EUn julkilausuntojen kanssa, niiden kanssa, joita se antaa YKC, jossa jatkuvasti viitataan ihmisoikeustilanteeseen. Nälän nälkä on suurin tappaja Pohjois-Koreassa ja tästä tulee vastuuta EUlle ja muille elintarvikeapua myöntäville järjestöille. Meitä kannustaa se tuki, jota usein annetaan eri järjestöille, esimerkiksi EIDHRn kautta, ja tätä tulisi vahvistaa entisestään. On myöskin tärkeää, että paine pidetään yllä Kiinan suuntaan näissä EUn ja Kiinan, Kiinan välisissä vuoropuheluissa, jotta EIDHR pääsee Pohjois-Koreaan ja täten saadaan taattua, taattua pakolaisten oikeudet pöytäkirjojen mukaisesti loppukertomuksessaan erityisraportoija sanoi seuraava. Hän sanoi, että sekä kansallisten että kansainvälisten järjestöjen täytyy ryhtyä rakentaviin toimiin, kouriintuntuviin tuntuviin toimiin, jotka perustuvat kansainvälisiin standardeihin tehokkaimmin. Hän sanoi, että kansainvälisen yhteisön tulisi tarjoa toiveita suojeluksesta näille kansalaisille Liman Bock, toinen loikkari, on samaa mieltä ja hän sanoi, että teidän puheenvuoronne tänään on kuoleman ja elämän kysymys monen vangin kannalta. Eli on meidän etumme seura, seisoa näiden Pohjois-Koreassa kärsineiden rinnalla, mutta meillä on myöskin vastuuta ja luotan siihen, että me voimme tänään nämä kouriin tuntuvat ja rakentavat toimet, joita YK on erityisraportteja kuva- kuvailee, toivon mukaan voimme laskea sen varaan, että tässä todellakin tätä pidetään sellaisena asiana, joka on kuoleman ja elämän kysymys pohjoiskorealaisille. Kiitos. Thank you very much, Mrs. Kiitoksia kovasti, Rova Lambert. Te kollegojenne lailla esititte konkreettisia ehdotuksia, joista pitäisi keskustella nyt seuraavan puolituntisen 40-minuuttisen aikana, joka meillä on aikaa vielä tässä, tässä tärkeässä kuulemisessa. No niin, olemme kuulleet jo rikosten mittakaavasta jopa 200 000 ihmistä saattaa olla leireillä tällä hetkellä. Me kuulet, että jopa miljoona on ehkä kuollut leireillä. Me olemme myös kuulleet, minkä nimisiä rikokset ovat. Ja ne kuuluvat kaikkein vakavimpiin ihmisoikeusrikkomuksiin, perusoikeusten loukkauksiin. Näin voimme lähteä keskustelemaan. Vieraatkin voivat vastata kysymyksiin ja tehdä lisää huomioita, jos niin haluavat. Varapuheenjohtaja Herra Semki on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Jeśli można, to ja bym miał prośbę, żeby mm, pani przewodnicząca... Niin, minä haluaisin kysyä teiltä. E, te tässä, puheenjohtaja, e, tässä nyt mentiin vähän yli niiden aikojen, kun minunkin piti saada puhua. No sanoisin, että olen viimeinen 15 vuoden aikana ollut kolme kertaa Koreassa – ja olin yksi harvoista eurooppalaisista, joka on voinut päästä tähän maahan. No mistä se johtui? No sodan jälkeen e, oli YK toimia ja Puola, mistä olen peräisin, niin lähti YK joukot e, lähtivät sinne. Meitä oli noin 4000 puolalaissotilasta täällä täällä Korjoiden rajalla ja minä kävin katsomassa joukkojamme vuonna 1991-1998 ja aivan hiljattain kaksi ja puoli vuotta sitten. Niin ongelma itse asiassa liittyy siihen, että Korea on sellainen maa, e, joka on eristäytynyt. Se on aivan heidän omaa politiikkaansa. Ei, muistini mukaan Korean pääkaupungissa on 17 lähetystöä ja kuusi Euroopan unionin maata on mukana. En oikein muista, mitkä maat ne ovat, mutta tällainen tilanne oli. Ja diplomaateille tämä tilanne on hyvin stressaava. Diplomaateilla on yleensä oma statuksensa omasta maastaan, mutta kuitenkin koko henkilökunta siivoojista, autonkuljettajiin ja puutarhureihin, niin ne ovat ihmisiä, joita Korean eh, viranomaiset itse rekrytoivat, eli itse asiassa on kysymys virkamiehistä. Meillä on kuusi diplomaattia, diplomaattia ja sitten 14 virkamiestä, jotka ovat salaisen palvelun työntekijöitä itse asiassa. Eikä ole mahdollisuutta keskustella korealaisten kanssa kasvokkain kuuden viikon aikana, kun siellä olin, niin minulla ei ollut mitään mahdollisuutta eh, puhua korealaisen kanssa, eikä lähettiläs itsekään ollut saanut tällaista mahdollisuutta. No sitten eräitä ajatuksia haluaisin tässä tuoda esiin. Jolle ei ole kuin kuusi lähestystöä. Siis silloin ehkä nyt niitä on jo enemmän. Suomihan oli yksi ja puoli, eh, Puola, Skandinavian maita. Niin voitaisiin miettiä sitä, että eikö pitäisi eh, perustaa yhteinen EU-edustusto Pohjois-Korean pääkaupunkiin. Korealaiset ovat hyvin pidättyväisiä lähetystöjen määrän laajentamisen suhteen ja siihen, sen suhteen, että muita maita tulisi sinne läsnä oleviksi, koska sillä tavalla kontaktimahdollisuus kansan kanssa lisääntyisi. lisääntyisi. Ehkä olisi järkevää ajatella tällaista Euroopan yhteistä edustustoa Pohjois-Korean. No sitten toinen asia on se, että Pohjois- Pohjois-Koreassa on uskomaton aivopesu menossa. Nuoret, lapset, hän saavat kaikki tiedon tältä suurelta johtajaltaan. Kaikki vihot, kirjat, kaikki, kaikki tulevat suurelta johtajalta. Ja sitten kun muutama sukupolvi on aivoja pesty, niin on hurjia ongelmia siinä, kun yritetään saada nämä ihmiset sopeutumaan normaalielämään normaalimaassa. Ja nämä ovat hyvin suuria ongelmia kansainväliselle yhteisölle. Siellä ei ole minkäänlaista oppositiota mm, Pohjois-Koreassa – ja kaikki, kaikki on vuosi vuosikausia, eikä tätä nyt voi mitenkään verrata esimerkiksi Saksaan, Itä-Saksaan, koska Itä-Saksassa esimerkiksi oli ihmisten välisiä kontakteja. Mutta Pohjois-Koreassa on sellainen maailma nyt, mikä, mitä ei ole olemassa missään muualla. E, aivopesu, uskomaton köyhyys ovat asioita, jotka ovat sille tyypillisiä. Mutta kuitenkin jotain pientä muutosta on tapahtumassa. E, tämän sain kuulla, kun tapasin lähettiläitä Pyongyangissa. Jonkinlaista vapaata markkinaa on syntymässä, on pieniä ravintoloita, joita syntyy, on vaihtokauppaa, jonkinlaista vaihtokauppaa. Ja nyt huomaamme, että järjestelmä on hieman repeytymässä – ja tämä on lipeämässä viranomaisten käsistä. Rahareformi ei onnistunut, koska siellä vain sitten eliminoitiin ihmiset, jotka rahareformia ajoivat. Mutta kuitenkin pieniä halkeemia on, on näkyvissä. Ja No, joka tapauksessa ehdotukseni siitä, että edustusto perustettaisiin, niin sen lisäksi haluaisin korostaa ja tukea eräitä muitakin ajatuksia. Koreaan, kun kohdistetaan toimenpiteitä, se pitäisi tehdä yhdessä. Pitäisi vedota Kiinaan, Eh, on kysymyksessä myöskin Venäjä, jolla on kokemusta eh, sotilassektorilla. Sitten eh, Japani, joka antaa humanitaarista apua, USA, Eurooppa. Ja kaikissa näissä toimissa pitäisi välttää yksin toimimista, vaan meidän pitäisi kaikki voimavaramme keskittää. No sitten humanitaarinen apu että se eh, on tällainen itsevaltias maa, jossa itse eh, pyritään kaikesta huolehtimaan. Ja katastrofiinhan se johti, kuten muutama vuosi sitten tässä huoltovarmuudessa. Täytyy muistaa, että eh, kaikki apu sen jakavat viranomaiset toisille merkkihenkilöille – Aivan lopuksi haluaisin sanoa, että tässä on tilanne, jota ei ole missään muualla olemassa. Kyllä tämä järjestelmä kaatuu, mutta täytyy nyt jo miettiä, mitä sitten vastaisuudessa tehdään. Mikään ei nyt tällä hetkellä toimi. Kiitoksia kovasti ja Zemke näistä teidän kokemuksistanne Pohjois-Koreasta on erittäin hyvä oppia myös tästä, kun ajatellaan, mikä ero ehkä on DDR, kuten totesit, se on aika iso ero. Pitää paikkansa nimittäin, että ddr oli kansalaisyhteiskuntaa kuitenkin paineenkin alla, mutta Pohjois-Koreassa ei näyttäisi olevan mitään vastaavaa, koska sorto on niin totaalista. Haluaisin pyytää kollegoja ehkä myös kommentoimaan herra Zemken esityksiä. Ehkäpä komissioltakin voidaan kuulla, mitkä ovat hyvät ja huonot puolet siinä, että sen valtiot olisivat Pyongyangissa. Herra Branch, otan teidät puhujaluettelon mukaan myös. Myöhemmin, ehkä myöhemmin, ensin jäsenet. Herra Helmer, Turkes ja Gomez. Herra Helmer, olkaa uh, uh, you? Rouva puheenjohtaja, jos voisin kiittää teitä Korea-valtuuskunnan jäsenenä haluaisin kiittää teidän valiokuntanne siitä, että meidän valtuuskuntamme jäsenet kutsuttiin tänään tänne. Pyydän anteeksi, että tulimme myöhässä. Me luulimme, että tilaisuista alkaisi vasta kello 11. Minulla myöskin oli se hieman epäilyttävä tilaisuus vierailla Pohjois-Koreassa vietin muutama vuosi sitten useamman päivän siellä. Se oli täysin epärealistinen kokemus. Se oli todellinen shokki. En ollut tajunnut, että tuollainen maa edes voisi olla olemassa. Olemme kuulleet 200 eh, 000 vangista vankileirillä ja kyseessä on noin prosentti koko väestöstä ja tämä on jo sokeravaa sinällään, mutta koko maahan on eh, suuri köyhä vankileiri. Kyseessä on maa, joka puhuu ö, omavaraisuudesta, se on sen filosofian ytimenä, kuitenkaan se ei ole omavarainen. Se on maa, joka on riippuvainen muiden maiden ö, tukiaisista elintarvikkeiden ja muun suhteen. Me tiedämme, että suuri määrä ihmisiä on kuollut. Sitten herra Shinin todistu, todistajalausunto, me tiedämme, että se on täysin totta, ei voi enää olla epäilystäkään siitä. Mutta kysymys meille parlamentin jäseninä on se, mitä kummaa me voimme sitten tehdä. Rova Song ehdotti, että että parlamentin jäsenet voisivat dialogin kautta vaikuttaa asioihin. Ja haluaisin uskoa, että näin olisi, mutta olen käynyt dialogia muiden kollegojen kanssa ja pohjoiskorealaisten kanssa sekä Pyongyangissa että täällä Brysselissä. Ja minun täytyy sanoa, että tässä on sama kuin puhuisi kuuroille korville. Me emme puhu toisillemme, vaan me puhumme toistemme ohi. Me olemme kuulleet julkilausuntoja Pohjois-Koreasta ja pohjoiskorealaisten oikeuksista sopimuksista ja on selvää, että nämä julkilausumat ovat täysin epätosia me sitten toteamme, että tämä ei ole totta ja täten vuoropuhelu ei etene lainkaan. On myöskin selvää, että keskustelukumppanimme Pohjois-Koreassa, he ovat hyvin varovaisia sen suhteen, eh, mitä he sanovat. Kuten me tiedämme, niin samalle henkilölle ei koskaan saa puhua kahteen kertaan, he vahtivat toinen toisiaan. Eli mitä me voimme tehdä? Yksi ehdotus, jonka olen tähän mennessä kuullut ja joka minun mielestäni ehkä olisi yksi keino parlamentille auttaa ja vaikuttaa, on Rova Lambertin ehdotus siitä, että meidän tulisi laatia Euroopan parlamentin oma kertomus tästä ihmisoikeustilanteesta Pohjois-Koreassa. No ehkä sitten sanotaan, että jälleen kerran uusi raportti toteamme vain sen, mikä on todettu jo muuallakin ja sillä ei ole mitään vaikutusta, mutta minun mielestäni meillä on velvollisuutena Euroopan parlamenttina äh, ottaa kantaa ja tehdä kantamme selväksi ja tuomita se, mitä Pohjois-Koreassa tapahtuu. Ongelmana Pohjois-Korean suhteen on se, että me emme tiedä, mitä maa haluaa. Näyttäisi siltä, että he haluavat vain pysyä hengissä. En tiedä, miksi he lähtevät tähän vuoropuhelun mukaan, koska sitten kuitenkaan vuoropuhelu ei koskaan etene. Me olemme tänään jo kuulleet, miten ihmisoikeusasioissa äh, käynnistetään keskustelut ja sitten jollakin tekosyllä vetäydytään keskustelusta. Näin on ollut myöskin ydinasioissa ja muissa asioissa. Eli käydään tämä neuvotteluprosessi läpi, mutta koskaan ei kuitenkaan mitään edistystä tapahdu. Eli yhteenvedonomaisesti rouva puheenjohtaja sanoisin, että eh, minä olisin samaa mieltä Roa Lambertin kanssa siitä, että Euroopan parlamentin tulisi laatia kertomus. Jos nyt on jotakin, millä me voimme vielä enemmän painostaa Pohjois-Korean hallintoa, niin näin tulisi sitten toimia. Kiitoksia tästä esityksestä, herra Helmä. Me keskustelemme siitä kyllä loppupuolella ja tämän kuulemisen jälkeenkin. Seuraavaksi herra Tyrkes. Elnök asszony, tisztelt King. Hyvät kollegat, herra King, rova Shin, herra Shin ja rova Song. Tässä on hämmästyttävää se, että Ukrainan nälänhädän jälkeen meidän täytyy jälleen kohdata nykyaikana samanlainen tilanne. Harry Wool, joka on kiinalainen ihmisoikeusaktivisti, hänet tapasin hiljattain Prahassa. Hän oli kanssa vankina, tai ainakin hän halusi kiinnittää huomiota tähän asiaan. On uskomatonta, että tällä vuosisadalla ja kaikkien niiden diktatuurien jälkeen ja natsismin jälkeen jota, ja neuvostojärjestelmän jälkeen, joka meillä on ollut edellisellä vuosisadalla. Ja kaikki nämä järjestelmät ovat kaatuneet. Mutta nyt 21. vuosisadalla on aivan uskomatonta, että meidän täytyy jälleen kerran kokea samanlainen totalitarismi ja diktatuuri. Sehän on varoitusmerkki meille. Meidän täytyy taistella totalitarismia vastaan. Se on aivan yhtä ajankohtaista kuin aikaisemminkin. Viime vuoden huhtikuussa Euroopan parlamentti teki julkilausuman kommunistista eh, yksivaltaa vastaan, ja se onkin asia, jonka tiimoilta täytyy edelleen tehdä työtä. Olen hyvin ylpeä siitä, että Euroopan parlamentin ihmisoikeusvaliokunta on sitoutunut tähän taistoon. Me tarvitsemme yhtenäisen rintaman, jonka avulla taistelemme sellaisia ilmiöitä vastaan, joita näemme Pohjois-Koreassa ja Kiinassa. Me tarvitsemme maailmanlaajuista yhteistyötä, jotta saisimme tuloksia syntymään. Yhdysvallat ovat mitä tärkein kumppanimme tässä, tässä toimessa. Erityisesti silloin, kun E, haluamme torjua ydinaseiden leviämistä Pohjois-Koreassa, koska se liittyy aivan kiinteästi ihmisoikeuksien puolesta taistelemiseen. Mielestäni on oikein hyvä ajatus valmistaa tästä mietintö ja siihen pitäisikin mielestäni sisällyttää päätöslauselma, joka tuli seuraavan parlamentin täysistunnon hyväksyttäväksi. Sitten pitäisi tehdä tutkimusmatka Pohjois-Korean tilannetta selvittämään. Me haluamme myöskin vahvistaa yhteistyötämme yhdistyneiden YK kanssa. Lopuksi minulla on vielä kysymys herra Shinille. Oletteko sitä mieltä, että että on pohjoiskorealaisia aktivisteja, joihin meidän pitäisi kiinnittää erityishuomiota. Ja toinen kysymys liittyy uskontoon. Mikä tilanne on? Ahdistetaanko tiettyjä uskonnollisia ryhmiä, kuten kristittyjä esimerkiksi? Kiitos. Kiitoksia kovasti, herra Tyrkäs. Mielestäni aivan oikein tähden sitten yhteistä toimintaa. YK on toiminut ja Yhdysvallat yhtenä kumppanina siinä. Nyt Rova Gomes saa puheenvuoron. Kiitoksia. Rova puheenjohtaja, 20 vuotta sitten olin Japanissa työssä ja muistan, että japanilaiset usein ottivat esille japanilaisten äh, kiepattujen tilanteen Pohjois-Koreassa. Alussa en edes uskonut sitä oikein. pidin sitä vain tarinan kertomisena, mutta sitten Pohjois-Korea myönsi sen. Ja emme näiden todistelausuntojen jälkeen voi olla uskomatta tätä kammottavaa todellisuutta. Olen aina ollut hämmästynyt siitä, kun ajatellaan, miten itse tyytyväisiä ollaan, kun ajatellaan Pohjois-Korean kamalaa tilannetta. Missä määrin ollaan omahyväisiä niin kutsutussa lännessä, jonka nyt pitäisi olla ihmisoikeuksien puolustaja. Miten me voimme sivuttaa pohjois kansalaiset, jotka kärsivät tämän murhahallinnon käsissä? Totta kai suurena pulmana on se, että koska me usein ydinasia hallitsee näyttämää kun pohjois oikeastaan tavallaan kiristää tällä muuta maailmaa, niin ihmisoikeudet tavallaan menevät siinä suuhun. Ja mielestäni tämä on kerta kaikkiaan väärin. Siksi olen kovasti samaa mieltä sen esityksen kanssa, että täällä Euroopan parlamentissa meidän pitäisi laatia mietintö ihmisoikeusloukauksesta Pohjois-Koreassa. Totta kai Sinne täytyy lähettää myös valtuuskunta selittämään tilannetta, vaikkakaan ei minulla hara kuvitelma siitä, että sellainen onnistuu, mutta yrittää voi. Meidän täytyy kuitenkin laatia mietintöä. Ja todistelausuntoja riittää. Kokemuksesta on paljon tietoa ilman mitään valtuuskunnan matkaakaan. Tämä pitäisi tehdä ja tehdä konkreettisia esityksiä myös. Ehkä jotkut vaikuttavat hankalilta toteuttaa, mutta kuitenkin uskon, että oma arvonsa niilläkin on. Ajattelen tässä esimerkiksi sitä, kun täällä viitattiin johdon viemistä kansallisen rikostuomioistuimeen. Nimittäin sinne on haastettu muitakin maita, jotka eivät ole Rooman sopimusta hyväksyneet. Ja siitä pitäisi tehdä koskeva myös Aasia. Se on koko Aasian ongelma, ei vain Pohjois-Korean tai Japanin ongelma. Tässä on pidettävä mielessä, että Kiina on tässä tärkeä pelaaja ja se tukee merkittävässä väärin määrin hallintoa huolimatta erimielisyyksistäkin, koska Kiinalla on oma kehityksensä. Mutta on ikään kuin Burma ja sekin on kammottava tapaus ja senkin kohdalla vaikeneemme huolimatta, mitä olemme nähneet. Toinen keskeinen kysymys on, että meidän täytyy estää tämä eristäytyminen, koska se on hallinnon väline sortaa kansaa. Jotenkin täytyy purkaa tämä eristäytyminen. Diplomatit, tuki, kauppa, yhteistyö, mikä kanava vain löytyykin käyttöömme, niin pitäisi käyttää. Eristäytymisen purkamiseksi. Mielestäni se koskee myös Burmaa yhtä lailla. Mutta ennen kaikkea se koskee Pohjois-Koreaa. Pitäisi miettiä myös, miten käyttää demokratisoitumis- ja ihmisoikeusvälinettä niiden tukemiseksi, jotka huolimatta vaikeuksista kuitenkin pyrkivät vastustamaan Pohjois-Koreassa hallintoa tai sitten Pohjois-Korean ulkopuolella niin, että tämä eristäytymisen muuri murtuisi. Epäilemättä hallinto kaatuu. Aina diktatuurit joskus kaatuvat. Pitäisikö meidän olla vain jouten ja unohtaa ne, jotka taistelevat paremman tulevaisuuden puolesta? Kiitoksia kovasti, Rova Komes. Kaksi viikkoa sitten, pari viikkoa ennen pääsiäislomia, meillä oli tilaisuus keskustella kansanrikostuomioistuimen pääsyyttäjän kanssa, Herran Campo kanssa, ja hän erityisesti mainitsi sen, että myös Euroopan parlamentilla on oikeus viedä juttuja tai toimita tietoja, joita olemme saaneet hyvin etuoikeutetussa asemassamme. Voimme toimita hänelle näitä tietoja, se on unohtunut usein. Meidän pitäisi myös huomata se, että asemme huippukokous pidetään seuraavan kerran syys-lokakuussa täällä Belgiassa. Belgian hallitus on muistaakseni isäntämaana. Olet ehdottoman oikeassa siinä, että kyse on paljon myös Aasiasta. Aasialaisten pitää kantaa myös vastuunsa. Kuten Burma Myanmarin kohdallakin täytyy kantaa vasta. Vielä kaksi kollegaa, Belder ja Rosbach. Jos joku vielä haluaa puheenvuoron, pyytäkää herra Belderin puheenvuoron aikana – sen jälkeen suljen puhujalistan ja sen jälkeen komissiossa puheenvuoron ja sitten vielä vieraamme saavat tilaisuuden kertoa lyhyesti, mitä mieltä ovat keskustelusta. Sitten jotain alustavia johtopäätöksiä teen. Herra Belder. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Teidän kauttanne haluaisin kiittää alivaliokuntaa lämpimästi. Olen kiitollinen tästä Pohjois-Korean erityiskuulemistilaisuudesta. On erittäin sopiva, että Euroopan parlamentti tällaisen järjestää ja olen samaa mieltä siitä ehdotuksesta, että jonkinlaista jatkoa tälle tulisi saada. Olen myöskin samaa mieltä siitä, mitä Roa Gomes tässä juuri totesi. Tietenkin me haluaisimme nähdä radikaalin muutoksen ihmisoikeustilanteessa Pohjois-Koreassa, mutta tietenkin tähän liittyy geopoliittisia panoksia suurvalloilla on omat etunsa ja meidän täytyy esittää kysymyksiä siitä, miksi nämä esteet ovat edelleen olemassa. Olen kuunnellut tässä nyt muita puhujia ja aivan erityisen iloinen olin nähdessäni tohtori Kingin täällä. Olen tuntenut hänet jo muutaman vuoden ajan ja tiedän, että hän on Yhdysvaltojen erityislähettiläs. Tässä on nyt jonkinlaista tausta ääntä tässä mikrofonissa. Ik heb, een paar vragen eigenlijk. Eh. Niin, siis minulla on joka tapauksessa muutama kysymys. Suurella mielenkiinnolla kuuntelin sitä hyvin liikuttavaa äh, kertomusta, jonka herra Shin meille esitti. Viime vuonna luin myöskin hyvin vakuuttavan todistajalausunnon, jonka on kirjoittanut pakolainen Pohjois-Koreasta. Eli haluaisin kysyä herra Shiniltä, koska tämä toinen henkilö kertoi, että äh, hän onnistui muuttamaan nimensä ja hän sanoi, että niin siis itse asiassa hän oli alun perin Kiinasta ja he pakenivat kulttuurivallankumousta Kiinasta Pohjois-Koreaan ja hän sanoi, että hän uskoo, että hänen äitinsä ja muu perheensä, jotka jäivät vielä Pohjois-Koreaan, eivät olisi vaarassa. Eli kysymykseni olisikin ne pohjoiskorealaiset, jotka asuvat etelä Koreassa, niin ylettyykö Pyongyangin pitkä käsi heihin? Olemme kuulleet kauhistuttavista kidutustapauksista ja tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset elävät pelossa. Olen myöskin kuullut Jong Huan Il nimisestä vangista, hänen todistajalausuntonsa on erinomainen siinä mielessä, että se kertoo, mitä Pohjois-Koreassa tapahtui. Ja hän sanoo, että siellä hallinto on tietoinen siitä, että Kim Jong-il on sairas ja että nyt haetaan seuraajaa. Ja tällä hetkellä paineet ovat korkealla, koska Kiinakin painostaa maata tällä hetkellä, jotta Pohjois-Korea ottaisi eteläkorealaisia toimintaan mukaan, eli missä määrin kommunikointi Pohjois-Koreasta muuhun maailmaan, erityisesti Kiinan suuntaan, missä määrin se on mahdollista ja auttaako se pohjoiskorealaisten tilannetta millään muotoa? Kuuntelin myöskin Roa Lambertia suurella mielenkiinnolla. Hän puhui kansanmurhasta, joka olisi kohdistunut kristilliseen vähemmistöön 50-60-luvuilla. Kuulin myöskin olen kuullut siitä, että kun raamatun opetuksesta saatiin vihiä näillä leirillä, niin rangaistukset olivat hyvin drastisia. Eli tämä kristillinen vähemmistö, kohdistiko siihen aivan erityistä painostusta ja sortoa sen aseman takia? koska tietenkin he vastustavat tätä hallintojärjestelmää Pohjois-Koreassa. Kiitos. Kiitos. Kiitos herra Belder, niin erehdyin tässä nimessä. Tässä ajattelin muita asioita, täytyy myöntää, mutta kuitenkin kuuntelin teitä tarkkaavaisesti. Haluaisin lisätä kysymyksen äh, seurauksena teidän kommentistanne, joka liittyi tähän pohjois- ja eteläkorealaisten aktivistien toimintaan. Luin hiljattain kansainvälistä lehdistöstä sitä, että eteläkorealaiset toimittavat pohjoiskorealaisille kännyköitä sellaisen omistaminenhan on kiellettyä ja tarkoituksena olisi taata tiedon virta Etelä-Koreasta Pohjois-Koreaan ja toisinpäin. Ja tämä on siis kunnioitettavaa ja kannustettavaa, mutta vaarallista toimintaa. Ja haluaisin tietää, mikä tilanne todellisuudessa on. Toimiiko tämä? Viimeinen puhuja listalla on Roa Rosbach ja sen jälkeen puheenvuoron saa komissio. Äh, ich bin genauso wie Herrn Helmer olen aivan sama, sama kuin Helmer. Minä olen tässä jäsen, olen siis Korean valtuuskunnassa jopa varapuheenjohtaja. Ja kun täällä puhutaan nyt vierailusta Koreaan, niin e, sellainen valtuuskuntavierailu on jo valmisteilla. On suunniteltu, ainakin mikäli tietoni ovat oikein, että kaksi päivää olisimme Pohjois-Koreassa. Valitettavasti emme kuitenkaan pääse vankileireille käymään, vaan meihin tuupataan vain lisää propagandaa. Tämä valtuuskunta, joka menee Koreaan, Pohjois-Koreaan, niin olisi erittäin hyvä, jos meillä olisi jo parlamentin hyväksymää mietintö tai kannanotto parlamentilta, joka olisi meillä mukana – ja silloin me voisimme puhua yhdellä äänellä. Se olisi aivan loistavaa. Jos tällainen nyt vielä onnistuisi ennen kuin, kuin kesäkuu koittaa, koska silloin matka on suunnitteilla, niin meidän pitäisi eh, siihen kiiruhtaa. Olemme käyneet keskusteluja ja meillä on ollut eh, Pohjois-Koreassa olevien lähetystöjen kanssa yhteyksiä. Me olemme kuulleet epävirallisesti asioista, jotka eivät ole hyvin. Ja kun tällä tavalla toimitaan, niin tietenkin kriittisiäkin asioita tulee aina esiin. Virallisestihan pitää tietenkin aina sanoa, että kaikki on hyvin, kaikki on mahdollista ja kaikki voivat tehdä mitä haluavat, koulutusta on tarjolla ja näin edelleen. Me tiedämme kuitenkin, että tämä asia ei ole näin. Olisimme iloisia, jos saisimme mahdollisuuden ottaa mukaan tällaisen lausuman parlamentilta. Se olisi meillä tukena ja se olisi meille erittäin tärkeä asia. Muilta osin kiitän kaikkia, jotka ovat osallistuneet keskusteluun. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Ei pelkästään herra Helmerille, myös Rova Rosbachille siitä, että tulitte tähän kuulemiseen. Koska te puhuitte nyt kollegana viimeisenä, toistaisin vielä hyvin monen toiveen saada aika jonkinlainen parlamentin mietintö, päätöslauselma. Muistutettakoon, että tietojeni mukaan toistaiseksi viimeinen päätöslauselma liittyen Pohjois-Korean tilanteeseen oli vuodelta 2006 kirjainen päätöslauselma. Minä uskon, että meidän pitäisi nyt palata asiaan nyt. Mikäli oikein tiedän, niin puheenjohtajakokous päättää 15. huhtikuuta. Siitä antaako se luvan valtuuskunnalle mennä Pohjois-Koreaan niin, että se tapahtuisi kesäkuun alussa. Niin tietääkseni pohjoiskorealaiset viranomaiset ovat ilmeisesti jo vahvistaneet tällaisen mahdollisuuden. Toisin sanoen, jotta voitaisiin yhdistää kaikki ne osatekijät, joita meidän käytettävissämme ovat. Ja kun ajattelee, miten kiireellinen myös on halu saada parlamentilta lausuntot, niin ehkä voitaisiin miettiä jopa kiireellistä päätöslauselmaa ihmisoikeustilanteesta – enpä usko, että meillä on minkäänlaista ongelmaa tämän kuulemisen jälkeen tehdä konkreettinen esitys siitä, että kirjoitetaan tällainen pyyntö. Jotkut nökelvät täällä huomaan. Arvostan totta, totta kai haluaa saada kokonainen mietintökin, mutta vakuutan, että se ei tapahdu ennen kesäkuuta. Ja siinä varmasti tulee myös toimivalta riitoja parlamentissa. Tämä olisi minun esitykseni. Varmastikin me voimme aika nopeastikin edetä. Ainakin pari täysistuntoa meillä on vielä ennen tätä valtuuskunnan matkaa. Ehkä mini-istuntokin on tulossa vielä ennen. No niin, herra Brans, miten te kommentoisitte keskustelua? Varmasti olemme innokkaita kuulemaan kommenttien herra Semkenkin esitykseen, että olisi yhtenäisempi diplomaattinen rintama myös edustuksen tasolla Pyongyangissa. E Se, että EUlla olisi yhteinen edustusto. Te ehkä yllätytte siitä, että komissio on jo 2001 muodostanut diplomaattisuhteet Koreaan. Kuitenkin eh, lähettiläiden akkreditointi edellyttää konsensusta jäsenvaltioilta ja sellaista ei ole vielä ollut eikä ole, ja siksi me emme ole saattaneet tätä hanketta loppuun asti. Ja se tarkoittaa sitä, että diplomaattista edustusta, edustustoa ei ole eh, Euroopan unionissa. Eikä tämä mikään suuri salaisuus ole, käsittääkseni. Voisitko olisi kertoa, ketkä vastustavat ja millä perusteella? Yksi jäsenvaltio on sellainen, jolla ei ole diplomaattisuhteita Pohjois-Koreaan. Ja erityisedustaja tästä maasta hiljattain kävi Pyongyangissa. Voin sanoa, että kyseessä on Ranska. Herra Lange meni, kävi Pyongyangissa ja jonkinlaista liikettä on jo tapahtumassa tapahtuma tässä asiassa. Kiitoksia kovasti tästä täsmennyksestä. Nyt pyytäisin, että vieraamme lyhyesti kommentoisivat, mutta ilmeisesti Rova Gomez haluaa jotain kiireessä sanoa. Niin, mikrofoni. Kysyisin komissiolta, eikö Lissabonin sopimus oikeastaan anna mahdollisuutta päästä yli tämän ongelman, jos ajatellaan korkean edustajana uusia valtaoikeuksia? It, it will require consensus. Kyllä se vaatii konsensuksen. Thank you. Kiitos. No niin, suurlähettiläs King, miten te reagoisitte tähän keskusteluun? Uh, let me say again, Madam Chairman. Haluaisin jälleen sanoa, että tämä on ollut erittäin hyödyllistä ja, ja olen, toivon sen mukaan että sitä, että parlamentti edistää tätä päätöslauselman syntymistä. Ja myöskin odotan, että ihmisoikeusasia tässä etenee. Minä olen ollut yhteydessä Euroopan parlamentin Amerikan USA-valtuuskuntaan vuodelta 1998 lähtien. Olen iloinnut, kun olen havainnut, miten asiat ovat edenneet tänä aikana. Ja tämän päivän keskustelu on osa kyseistä prosessia. Eräs asia, joka on erittäin kiinnostava ollut minun kannaltani tänään, on ollut se, että hyvin monet parlamentaarikot e, sellaisista maista, jotka aikanaan eivät ole EUn jäseniä, ovat olleet Röven Turkish on tässä mielessäni. Niin hän on ollut johtohahmona Romanian asian edistämisessä ja myöskin muiden maiden edustajat, kuten puolalaiset ja muut entiset kommunistimaiden edustajat, niin on ollut hyvin kannustavaa, että, että kun tässä on nyt samantyyppisistä ongelmista kysymys Pohjois-Koreassa, että näiden maiden edustajat ovat puhuneet sillä tavalla, kun he ovat täällä itsensä ilmaisseet. Ja minä toivon, että tulee päivä, jolloin Pohjois-Korean edustajat puhuvat samoin äänenpainoin kuin nämä henkilömme täällä. Kiitoksia ja kiitoksia, että sain tulla mukaan. Kiitoksia Atlas King. Tämä on yhteinen tuntemuksemme, että meidän täytyy keskustella enemmän Kuten totesin, alivaliokunta lähettää pienen valtuuskunnan Washington DC:hin toukokuun loppupuolella. No niin, herra Singh, haluaisimme nyt kuulla teidän kommenttinen keskustelun, ehkä jotain vastauksiakin teille esitettyihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Uh, äh, Mrs. Song? Yes, I apologize. he wanted to know if it would be possible if you would be able to... Um... Olisiko mahdollista, että esitätte uudelleen kysymyksenne, koska henkilö ei kuullut sitä? Me put once again in English. Uh, my question is about... Kysymykseni koskee ihmisoikeuksien puolustajien turvallisuutta, erityisesti herra Shinnin kohdalla tai muiden kollegoiden kohdalla. Voitteko antaa meille ihmisoikeusaktivistien nimiä Pohjois-Koreasta sellaisten ihmisten, joita meidän täytyisi suojella tai kohdella erityisellä tavalla? Ja toinen kysymykseni liittyi uskonnon tilanteeseen. Mikä on yleistilanne uskonnon harjoittamisen osalta ja mit, mitä erityisesti kristittyjen kirkoille kuuluu? Kiitoksia, herra Tyrkes. No, totta kai me aamulla keskustelemme EUn politiikasta. Ihmisoikeuspuolustajien kohdalla herra Dimas muistutti meille hyvin viisaasti, että joskus on tilanteita, missä meidän täytyy noudattaa salassapitoa, tai hienovaraisuutta jossakin tapauksessa. Ehkä pyydän teitä nyt vastaamaan, pitäen tämän mielessä. Eh, eh, Kiitos. Kiitokset näistä kysymyksistänne. Vuonna 1997, kun Kim Jong-ilin eh, veljenpoika murhattiin, tapettiin pohjoiskorealaisten ihmisoikeusaktivistien toimintaa on rajoitettu, on muita murhauhkia ei ole tapahtunut hallintoa kohtaan, mutta on ollut muita tapahtumia. Herra Bonjang Tak, hän oleilee Etelä-Koreassa, hän karkasi Pohjois-Koreasta, hän oli huomattava jäsen Pohjois-Korean työväen puolueessa aikaisemmin. On ollut paketteja, joita hänelle on lähetetty. Ja näiden tapahtumien tai tapausten johdosta Etelä-Korean hallitus on joutunut suojelemaan tätä henkilöä, koska näistä paketeista on löytynyt verentahraamia, teepaitoja ja niin edelleen. Loikkareita on Etelä-Koreassa noin 20 000. 80-90 prosenttia heistä on sellaisia, että heillä on vielä perheenjäseniä Pohjois-Koreassa ja sen takia, että heidän perheensä saattavat joutua vaaranalaiseksi, niin he eivät myönnä haastatteluja. Heidän toimensa ovat hyvin rajallisia, koska toimiminen on hyvin hankalaa. Jos tästä viranomaiset saavat vihjeen, niin he tietävät, että heidän perheensä Pohjois-Koreassa joutuvat vaaraan. Ja tästä syystä nämä loikkarit, toisin sanoen ihmisoikeusaktivistit, heidän toimensa ovat kovin rajattuja. Vuonna 2008 Hanna Song kutsui minut ensimmäistä kertaa Yhdysvaltoihin ja vierailin holokaustin museossa Washingtonissa. Ja tämän vierailun jälkeen olin todella järkyttynyt. Olen asunut leirillä 23-24 vuotta, mutta tämä puolen tunnin vierailu holokaustin museossa oli vieläkin järkyttävämpi kokemus näin, mitä holokaustin aikana leireillä mm, nämä, kaikki nämä vuosikymmenet myöhemmin on tapahtunut. Minä ja muut vangit, me olemme asuneet näillä vankileireillä ja tiedän, minkälaisia vaikeuksia vankileireillä ihmiset joutuvat kokemaan. Kaiken tämän kokemuksen ansiosta olen sitä mieltä, että on hyvin tärkeää, että ihmiset Yhdysvalloista, Euroopassa ja muualla tekevät yhteistyötä tilanteen ratkaisemiseksi. Tämän alkusokin jälkeen minulle tuli sellainen olo, että meidän Pohjois-Koreassa ja ihmisoikeusaktivistien muualla meidän täytyy olla valmiita uhrauksiin tilanteen parantamiseksi. Monet loikkarit ovat joutuneet elämään piilotettuina yleensä. He pakoilevat vuorilla, naisia myydään pakkoavioliittoihin Kiinaan, miehet pakotetaan työskentelemään kaivoksissa tai he joutuvat piileskelemään vuoristossa ja lähettämään sitten rahalähetyksiä Pohjois-Koreaan päin. Vuonna 2005 asuin Kiinassa ja eräs henkilö kertoi minulle, että Pohjois-Kiinassa on paljon yksi, yksinäisiä miehiä ja tästä syystä pohjoiskorealaisia naisia lähetetään tuonne Pohjois-Kiinaan ja pakotetaan naimisiin näiden pohjoiskiinalaisten miesten kanssa. Tämä tilanne, jossa pohjoiskiinalaiset miehet naivat pohjoiskorealaisia naisia. No viranomaiset pyrkivät olemaan huomioimatta tätä tilannetta, vaikka he ovat siitä tietoisia. Kansallisina lomapäivinä tai muina muistopäivinä paikalliset poliisivoimat keräävät nämä pohjoiskorealaiset yhteen ja pidättävät heidät. Lokakuun ensimmäinen päivä on yksi Kiinan suurimmista kansallista johtopäivistä, juhlapäivistä ja tuolloin hyvin suuri osa pohjoiskorealaisista pidätetään ja lähetään takaisin Pohjois-Koreaan. Joka kuukausi 200 pohjoiskorealaista pidätetään. No, tässä on uskoakseni kaikki, mitä minulla on sanottava. Kiitos. Thank you very much, Mr. Shin. Kiitoksia, herra Rova Song, olkaa hyvä. Kiitoksia. Uh, I'll just respond. Vastaakseni joihinkin kysymyksiin, joita tuli esille. Aivan lyhyesti kristityistä kollegani Rova Lambert varmasti mm, pystyy paremmin jo järjestönsä vuoksi kertomaan siitä. Aikaisemmin Pohjois-Korea Ennen niin kuin Koreat jaettiin itse asiassa, Pohjois-Korea oli aluetta, kun lähetystyöntekijät tulivat alueella, niin siellä levisi paljon kristinuskoa. Pyongyang tunnettiin Itä-Asian Jerusalemina, toisin sanoen. Tämä kertoo paljon, kun Koreat jaettiin. Oli mielenkiintoista huomata, että Kim Il-songin äiti oli harrasuskottu kristitty itse. Ja kun kun ymmärsimme enemmän ideologiasta ja ymmärsimme, mihin poiskolaiset uskoivat elämästä, niin usein kaikki on, tai moni asia peräisin myös, myös raamatusta. Kimi, il, kimit ovat jumalia, he ovat tulleet taivasta maahan ja kaikki tämä on tavallaan Äh, asioita, joihin korealaiset on tottuneet uskomaan. Sitten vakojesta ja uhasta pohjoiskorealaisille. Se, että agentteja on ehkä maan ulkopuolella, on kertomuksia ja tietoja järjestöistä. Me emme itse ole joutuneet uhreiksi, mutta on järjestöjä, jotka ovat, joihin on soluttautunut pohjoiskorealaisia agentteja myös heidän maanallisessa työssä, kun he suojelevat pohjoiskorealaisia. Heidän työntekijöitään on myös pakolaisten suojessa. Heidät on jopa siepattu, heitä on kidutettu, rangaistettu, pidätetty ja näin toiminta on tullut ilmi. Pohjois-Korean ulkopuolella olevien agenttien toiminta, myös jos ajatellaan pakolaisten hakemista niin on todellista. Kuten herra Helmer totesi, myös Etelä-Koreassa näiden loikkareiden parissa, jotka ovat olleet hyvin tärkeissä viroissa. Sitten oli myös kysymys mahdollisuudesta olla yhteydessä ulkopuoliseen maailmaan. Se liittyi ei niinkään Kiinassa oleviin, vaan yleisestikin ottaen. Minä sanoisin, että viimeisen viiden kuuden vuoden aika pois Korea on suhteellisesti ottaen avautunut. Totta kai se on hyvin suljettu yhteiskunta, mutta on jossain määrin avautunut. Siksi me olemme pystyneet myös nähneet näitä merkkejä. Tiettyä avointa markkinataloutta on syntymässä maassa. Nyt voi löytää oikeastaan mitä tahansa näillä markkinoilla, ainakin mustasta markkinassa – Niitä tuoda Kiinasta, salakuljetetaan rajan yli. Sieltä löytyy siis en väitä, että pois on täysin avautunut, mutta suhteellisesti ottaen kylläkin. Edelleenkin kuitenkin pakolaiset kulkevat rajan yli molempiin suuntiin, mutta myös turvallisuuskysymyksissä myös esimerkiksi valuutta-asioissa, niin jossain yhteyksissä revalvonta on tiukentunutkin. Ja sitten totta kai lahjonta on tärkeällä siellä. Oikeastaan lahjomalla voi päästä minne tahansa, saada myös tietoa Pohjois-Koreassa. On pohjois jotka ovat palanneet maahan. Heillä on kameroita piilotettuna tai heillä on myös matkapuhelimia – viestittääkseen ulkopuoliselle maailmalle maasta. Siksi on tärkeää välittää tietoa maan sisällä että maasta ulos. Thank you. Kiitos, Rova Song. Rova Lambert. Ensinnäkin haluaisin kiittää jäseniä rakentavista ehdotuksista ja osallistumisesta keskusteluun ja myöskin siitä herkkyydestä, jota on osoitettu niitä kohtaan, jotka ovat valmiita keskustelemaan, puhumaan näistä asioista. Tämä on hyvin tärkeää, jossa raporttia ryhdytään laatimaan. Sitten näistä yksityistä kysymyksistä. No Hanna jo hienosti vastasi tähän kristittyjen tilanteeseen liittyvän kysymykseen Pohjois-Koreassa en välttämättä sanoisi, että äh, heidät on nyt tässä aivan erityisen valvonnan kohteeksi otettu vaan sanoisin, että kuka tahansa, jonka uskomusjärjestelmä sopii, sotii suuren johtajan äh, ajatuksia vastaan, niin hänestä tulee valtion vihollinen ja silloin hän joutuu tällaiseen kategoriaan. Se todistusaineisto, jota meillä on, niin tietenkin perustuu loikkareiden todistajan lausunnoista, isä sanoo pojalleen, että olen koko elämäni halunnut sanoa sinulle, että olen kristitty ja tämä tapahtuu 24 vuotta myöhemmin. Sen takia, että mitään todellista uskonnonvapautta ei ole, kirkkoja ei ole nähtävissä, ne ovat vain kosmeettisia Pyongyanissa ja ne ovat siellä vierailijoita varten ja luomaan tällaista väärää harhakuvaa tietenkin tarinat, joita kuullaan teloituksista sellaisten eh, henkilön kohdalla, joka eh, on osallistunut uskonnolliseen toimintaan. Viime vuonna esimerkiksi nainen, jolla oli eh, raamattu mukanaan Äh, hänet teloitettiin. Eli jos on jonkinlainen yhteisö uskonnollinen toiminta, niin siitä tulee rangaistus. Sitten tämä raportti ja päätöslauselmakysymys on mukava kuulla, että olette valmiita harkitsemaan tällaista ajatusta ja olen valmis äh, tarjoamaan tukemme, jos tällaiseen aloitteeseen ryhdytte ja varmaan monet muuskin kansalaisjärjestöt ovat valmiita auttamaan. Eli teillä olisi hyvä yhteysverkosto josta sitten saisitte tietoa rakentavan raportin laatimiseen. Ja olisi hyvä, että se sitten esiteltäisiin kansainväliselle rikostuomioistuimelle ja kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjälle. Hänhän on jo avannut oven siihen suuntaan, että hänelle tällaisia raportteja voidaan tuoma tuoda suoranaisesti. Eli tämä olisi hyvin kouriin tuntuva ja rakentava eh, ele. Niin ja kannustaisin teitä myöskin siihen, että tässä raportissa keskityttäisiin äh, näihin rikoksiin ihmiskuntaa vastaan, koska se kuuluu ICCn toimivaltuusalaan. Ja haluaisin vielä kerran kiittää teitä puheenvuoroistanne. Kiitos. Kiitoksia kovasti Lambert. Kiitos kaikille vieraille. Rova Lambert, kyllä itsekin olin hämmästynyt siitä, miten kansainvälinen rikosoikeus on syntymässä nyt ja se antaa eri toimijoille mahdollisuuksia tahoille, jotka ovat vastuussa ihmisoikeuksista, vahvistaa omaa työtään. Käydä keskusteluja pääsyyttäjän kanssakin oli esimerkki siitä, miten me Euroopan parlamentin suunnalta voimme tukea kansainvälistä rikostuomioistuinta. Välittää totta kai tätä raskasta tietoa, jota saamme yksittäisistä tapauksista, yksittäisistä maista, joskus vakavistakin ihmisoikeusloukkauksista aivan massamittakaavassa. Yksi operatiivinen esitys vain. Tässä suuntaan katseni kollegojen suuntaan, jos he hyväksyvät sen esityksen nimittäin, että me ihmisoikeusalivaliokuntana tekisimme kaikkemme, että poliittiset ryhmät hyväksyisivät kiireellisen päätöslauselman ihmisoikeustilanteesta Pohjois-Koreassa. Meillä on iso joukko esimerkkejä, ehdotuksia päätöslauselmaa varten. Nyt mainitsisin suosikkiaiheeni, nimittäin että alivaliokunnan pitäisi olla suuremmin mukana, kun ihmis, kiireellisiä ihmisoikeuspäätöslauselmia tehdään. Kuuleminen on hyvä esimerkki syistä tähän, koska me olemme kooneet ensikäden tietoja, kokemuksia, joita ole käytettävissä niiden parissa, jotka yleensä päätöslauselmia laativat. Toivottavasti alivaliokunta voisi nostaa profiiliaan, kun tällaisia päätöslauselmia laaditaan. Viitataan myös näihin nimenomaisiin tapauksiin, kuten esimerkiksi Pohjois-Korean kohdalla, kun meillä on mielenkiintoista tietoa käsissämme. Sanoisin, tämä on aika dramaattinenkin kuuleminen ollut. Kiitoksia kovasti. Nyt meidän on aika, niin mainitsin vielä, että koska olette osoittaneet kiinnostusta Pohjois-Korean tilanteeseen, niin mm. Brysseliin tulee festivaalivierailu, elokuvafestivaalivierailu, ja tietääkseni he aikovat esittää myös Kim jong ja nimisen dokumentin. Se esitetään 14. huhtikuuta, jolloin tämä osa festivaalia avataan. Sehän on peräisin Prahasta ja sen suojelijana on presidentti Havel pankaa mieleen tämä dokumenttifilmi. Siellä on Pohjois-Koreasta entisiä poliittisia vankeja kertomassa kokemuksista. Siinä sanotaan, että se on kuitenkin yksi brutaalimpia maita maailmassa. Kiitoksia kovasti. Tässä vaiheessa päätämme tämän kohdan. Esityksen kohdan muita asioita ei ole. Eli voimme vain mennä kohtaan kahdeksan ja todeta, että seuraava kokous on 26.7. huhtikuuta Koska nyt muodollinen kokous päättyy, niin pyydän, että haluaisin, että todeta myös tulkijoille, että kiitos tulkauksesta jatkamme englanniksi. Eli näiltä osin kokous päättyy, mutta jatkamme välittömästi. Pyytäisin myös, että keskustelun jälkeen muut keskustelut hoidetaan salin ulkopuolella.